Okei. Okay. No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Sitten jatkamme Intan kokousta. Ensimmäinen kohta tälle päivälle, tai ensimmäiset kohdat ovat 13 ja 14. Niistä on yhteiskeskustelu. Kyse on yleisestä tullietuusjärjestelmästä ja alkuperäkumulaatiosta eri valtioiden välillä. Tämä koskettaa eritoten Norjaa ja Sveitsiä. Meidän esittelijämme on Tiziana Begin ja annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Eh, grazie Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyse kahdesta teknisestä asiasta, tosin tärkeistä yhteiselle kauppapolitiikallemme ja eurooppalaisille yrityksille tietenkin myös. Nyt on kyse kahdesta sopimuksesta yleisen tuljetusjärjestelmän sisällä alkuperäsäännöistä on nyt kyse. Siihen on tarvittu korjaus Norjan ja Sveitsin kanssa eurooppalaisten tuotteiden mukaanottamisesta yleiseen tullietusjärjestelmään ja lopputuotteiden myymiseen yleisen tullietusjärjestelmän sisällä. Nämä kaksi asiakirjaa, jotka nyt olen esittämässä Sveitsin ja Norjan kanssa, liittyvät tuollaiseen suostuisuumuusliitteeseen. On kyse sitten eurooppalaisesta, norjalaisesta tai sveitsiläisestä jalostukseen tarkoitetusta tuotteesta. Tästä tulee myös erilaiset testo, testausjärjestelmät ja sitten tuo rekisteröintijärjestelmä, REX-järjestelmä, alkuperäjärjestelmän rekisteröiminen ja A, alkuperätodistusten täyttäminen. Tässä on kyse tietystä lomakkeesta, joka täytyy täyttää tulliviranomaisten pyynnöstä. Näin. Parlamentin täytyy siis ottaa tämä käsittelyynsä. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin toimineet oikein hyvin monien muidenkin valtioiden kanssa ja tuskin tulee näiden kahden valtionkaan kanssa sen enempää ongelmia. Turkin kanssa tämän tyyppistä sopimusta ei tarvita, koska unionin ja Turkin välisessä sopimuksessa nämä on mahdollista hoitaa ilman tämän tyyppistä sopimusta. Kyse on kahdesta sopimuksesta, kansainvälisestä sopimuksesta, ja toivon, että nyt pikapuoliin saamme nämä hyväksyttyä. Paljon kiitoksia ja sitten komissiosta kommentoi Fer, Fernando Perode Pinik. Hän on taksun pääosaston päällikkö. Mr. Chairman, have... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää tähän edustaja Veganin esitykseen. Haluaisin vain lisätä, että tämä korvaa jo olemassa olevan sopimuksen, joka on allekirjoitettu vuonna 2001 ja sen tarkoituksena tosiaankin on ensinnäkin sopeutua uusiin alkuperämaasääntöihin yleisessä tullietuusjärjestelmässä, jotta voidaan helpottaa alkuperäkumulaatiota, niin kuin on indikoitu näiden kolmen maan ja EUn välillä, siis Sveitsin, Norjan ja Turkin välillä, ja myöskin niiden maiden välillä, jotka ovat mukana yleisessä tulietuusjärjestelmässä, joten näin saadaan enemmän mahdollisuuksia hyötyä näistä etuksista kuin nyt. sitten toisekseen, kun ajatellaan alkuperätodistusta, tämä uusi järjestelmä, uusi niin sanottu REX, se helpottaa tätä alkuperäkumulaatiota siten, että käytetään rekisteröityjä viejiä, jotka ja näillä nyt korvataan sitten nämä alkuperätodistukset, mitä tulee tähän aikatauluun, niin tämä uusi REX-järjestelmä on EU-ssa ollut käytössä ja myöskin Sveitsissä, Norjassa ja Turkissa ensimmäinen, ensimmäistä 2018 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että heti kun tämä ehdotus voidaan hyväksyä, tämä helpottaa näitä transaktioita näiden viiden alueen välillä. Kiitos. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Edustaja Pabrix ei ole paikalla. Onko joku korvaamassa hänet? Gode liive. The role of the coordinator, sir. <laughs> well, um, Mr. Pabrik. Kollega ei päässyt syntymäpäivänsä takia tänne. Hänellä on muita menoja, mutta hän pyysi minua kertomaan näistä kahdesta luonnoksesta ja lyhyesti seuraavaa. Ensinnäkin kollega Public haluaisi kiittää esittelijä Begania tästä luonnoksesta koskien tätä te- erittäin teknistä tekstiä ja kiittää hyvästä yhteistyöstä. Mitä tulee Norjan ja Sveitsiin, nämä sopimukset neuvoteltiin uudestaan ottaen huomioon muutokset, joka toteutui vuonna 2010 GSP-uudistuksen myötä. Hän tukee molempia sopimuksia. Ensinnäkin siitä syystä, että EU, Norja ja Sveitsi voivat uusia alkuperä korvaamismenetelmiä, eli tätä REX-järjestelmää, ja näin voidaan välttää välttyä mahdollisilta kaupan vääristymisiltä. Ja mitä tulee Turkkiin ja kumulaatiojärjestelmään, tämä helpottaisi kumppaneiden välistä kaupankäyntiä. EU, Norja, Sveitsi ja Turkki hyötyisivät tästä. On tiedossa, että EUn ja Turkin väliset suhteet eivät tällä hetkellä ole parhaat mahdolliset, ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että yhteistyö toimii ainakin jollakin tasolla ja viestintä pelaa vaikkakin näinkin teknisten asioiden tiimoilta. Joten me kannatamme tätä esitystä ja kiitämme tehdystä työstä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Dantia, SEPDn puolesta. Kiitän puheenjohtaja. Kiitokset Beginille tehdystä työstä. Kuten jo sanoittekin, niin kyse on kahdesta teknisluontoisesta asiasta Sveitsin ja Norjan kanssa ja alkuperää järjestelmän kumulaation noudattamisesta yleisen tulijärjestelmän rinnalla. Tämä on unionin järjestelmä suotuisuus kohtelusta muun muassa kehittymässä oleville valtioille – 2010 vuonna yleisiä etuusjärjestelmiä korjailtiin, vaadittiin tällainen alkuperäilmoitus rekisteröidyiltä viejiltä ja myös vastaavuusilmoitus. Sveitsi ja Norja ovat korjanneet lainsäädäntöään myös. Ja kuten Jubikin sanoi Turkista, niin meillä on tällaiset säännöt jo muutenkin mukana lainsäädännössämme, joten me emme tarvitse erillissopimusta Turkin kanssa. Uusi järjestelmä esittää todella sitä, että unioni, Norja, Sveitsi ja Turkki voivat käyttää tätä yleistä tuljetusjärjestelmää kaikkien maiden kanssa, jotka kuuluvat järjestelmään tuotantoketjussaan ja viedessään näitä tuotteita. kun tuotteita on jalostettu tai muutettu alkuperämaassaan. Komission läsnäolo on kiitettävää ja esittäisin kysymyksen nyt unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välisistä kauppasuhteista enitenhän on näiden suhteiden yhteydessä keskusteltu nimenomaan alkuperäsäännöistä. Olisiko komissiolla tarkoitus saada tällainen sopimus myös aikaan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulevaisuudessa? Nimittäin haluaisin tietää, mitä tämä tarkoittaa varsinaisesti alkuperäsääntöjen kannalta, mihin komissio tähtää ja millä tavalla sitten yhdistynyt kuningaskunta suhtautuu yleiseen tuljetusjärjestelmään. Mehän tiedämme, miten se suhtautuu kehittymässä oleviin valtioihin ja sitten yleiseen tuljetusjärjestelmän käyttöön niiden kanssa. Eli tämä kiinnostaisi meitä kovasti. Paljon kiitoksia. Muut varjoesittelijät eivät ole paikalla, eikä minulla ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron takaisin komissiolle. Onko kommentteja jäsenten esittämiin asioihin. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää heitä hyvin tarkasta tavoitteiden esittelystä ja substanssin esittelystä. Tässä ehdotuksessa täällä esitettiin kysymys liittyen näihin tuleviin suhteisiin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Kuten tiedämme, tämä on liittyy siis tuleviin suhteisiin Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välillä kaupassa. Ja tästähän nyt sitten tänään ja huomenna Euroopan neuvostossa keskustellaan. Tämän jälkeen me tiedämme enemmän siitä, minkä tyyppiset suhteet ovat neuvottelun alla, koska riippuen siitä, että jos meillä on esimerkiksi vapaakauppasopimus tai muita järjestelyjä, alkuperäsäännöillä on erilainen rooli näissä tapauksissa, mutta kuitenkin on itsestään selvää, että jos on jotakin suosituimuussopimuksia, niin sitten on sovittu näistä alkuperäsäännöistä. Ja täytyy sitten tietysti olla muita sopimuksia muiden maiden kanssa, emmekä tällä hetkellä voi tätä ennustaa mutta seuraavien viikkojen, päivien ja viikkojen aikana sitten näemme, miten tilanne ja neuvottelut etenevät. Kiitos. Uh, Mielenkiintoisia aikoja eletään nyt tässä Britanniaan liittyen. Kiitoksia paljon ja nyt annan sitten puheenvuoron takaisin esittelijä Beginille. Eh, grazie, grazie. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos myös tässä kommentoineille kollegoille. Ei ole sen suuremmin mitään lisättävää. Tämä asiahan on sinänsä teknisluontoinen. Ei ole siis sen enempää lisättävää täällä jo esitettyyn. Toivon, että saamme tämän pian täysistuntoon ja näin yrittäjät saisivat selvät sävelet. Thanks a lot. Kiitos paljon. Tarkistusten määräaika on huhtikuun neljäs kello 11. Tällä kertaa siis kello 11. Hyvä. Ja äänestys on sitten huhtikuun seuraavassa kokouksessa. Ja koska esittelijä toivoi, että tässä edettäisiin mahdollisimman nopeasti, niin sitten tämä menee joko ykkös- tai kakkos täysistuntoon toukokuussa. Kiitos. No niin, sitten seuraava aihe on kohta 15. Valitettavasti esittelijä ei ole tällä hetkellä paikalla. Toivon, että hän saapuu pian. Muuten Minun täytyy tässä nyt hiukan vitsailla. Ja pidämmekin nyt sitten lyhyen viiden minuutin mittaisen tauon. So, break is over. No niin, tauko on ohi. Ja nyt sitten käsittelemme kohdan 15 esityslistalla. Se on lausunto DEVE-valiokunnalle. Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa. Ja esimerkkinä ovat metsät tässä tapauksessa. Me kävimme paljon keskusteluja metsänhoidosta kehittyvissä maissa lukuissa kokouksissa, varsinkin kun ajatellaan vapaaehtoista kuppanussopimusta, FLEG. Meillä on esimerkkejä kehittyvistä maista, jotka käyttävät FLEGiä. Ja kävimme myöskin keskustella palmuöljystä. Ja metsien hakkuusta kuista kehittyvissä maissa. Tämä on tärkeä aihe. Ja totta kai tämä liittyy myöskin GSP Plus-velvoitteisiin, eli siis yleisen tullietusjärjestelmän velvoitteisiin. Esittelijämme on Maria Areena ja annankin hänelle nyt heti puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, niin metsien tilan heikeneminen ja metsien hakaminen ja laittomat hakuut ovat sellainen ilmiö, joka kohtaa ja haittaa maailmassa hyvin monia valtioita, joiden kanssa myös kauppasuhteet unionilla on solmittuna. Siitä syystä meidän valiokuntamme on kovasti kiinnostunut kiinnittämään huomiota juuri hakkuiden keskeyttämiseen. Tämä nimittäin johtaa ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden menettämiseen ja 1,6 miljardia ihmistä kärsii tästä oikopäätä. Tämä on myös korruption kenttä, väkivallan kenttä ja ihmisoikeuksien loukkaamisen kenttä näissä alkuperämaissa. Laiton metsän, metsien hakkuu ja metsien käyttö on monisyistä erityisesti kauppaan liittyvistä syistä näin tapahtuu. Siksi kauppapolitiikka ja investoinnit, jotka pohjautuvat unionin perusarvoihin ja kestävän kehityksen arvoihin, ovat merkittävällä sijalla. Tässä pyritään myös muistamaan se, että kun me olemme ensimmäinen viejä ja tuoja ja investoija suorissa investoinneissa maailmassa, niin johtaa meidät toimimaan paljon avoimemmin ja vastuullisemmin ja vaatii meitä toimimaan vastuullisemmin kaikkialla maailmassa, erityisesti metsäpuolella. Ja tässä me muistamme, miten noissa konfliktimineraaleissa pystyimme osoittamaan voimaamme, niin tässä voimme myös standardien luomisessa toimia. Tässä kyse on oikeudellisista kysymyksistä, 2.15 tuomioistuimen päätöksessä Singaporen ja unionin välisissä suhteissa määritteli. Unioni on vastuussa ympäristön parantamisesta ja kestävästä luonnonvarojen käytöstä kauppapolitiikassaan yhteisessä omassa kauppapolitiikassaan. Eli tämä on peräisin tuota unionin tuomioistuimen päätöksestä ja se antaa pontta meidän valiokuntamme työlle. Unioni on myös, on myös toimittava johdonmukaisesti sijoituspolitiikassaan torjuttava lahjontaa ja suojattava metsiä viimeisen vuosikymmenen aikana unioni on laitonta maa metsänkäyttöä ja laitonta puutavaran kauppaa ja puukauppaa torjunut puuasetuksellaan ja myös kumppanuussopimuksillaan, jotka ovat vapaaehtoispohjaisia. Unionin täytyy vaatia, että näitä kaikkia sen hyväksymiä keinoja käytetään ja myös käydään niitä uudelleen läpi, jotta ne vastaavat myös uusia kansainvälisiä vaatimuksia ja unionin omia sitoumuksia. Nämä uudet aloitteet ovat tarvittavia, kuten vuonna 2017 palmuöljystä parlamentti peräänkuulutti omassa lausunnossaan. Vaadimme metsien heikkenemisen ja metsien laittoman hakkuun estämistä. Meidän täytyy taata koko tuotantoketjussa juuri se, että mikään rahoitus, rahaliike eikä mikään osio, lenkki, lenkki tässä toimitusketjussa palmuöljyn tuotannossa johda laittomaan metsänhakuuseen. Tässä maatalous on tietysti myös tärkeällä paikalla. 80 prosenttia maailman metsänhakuusta nimenomaan johtuu maataloudesta ja varsinkin laittomat metsänhakuut. Ja näin täytyy muuttaa tätä maanomistusoikeutta, täytyy saada metsänomistajat paljon vastuullisemmiksi ja myös omistamaan nämä metsänsä. Ja tämä on hyvin hälyttävä tilanne nyt, koska tämä on maailmanlaajuinen ongelma ja tässä on kyse nimenomaan esimerkiksi nauta, nautan lihatuotannosta, soijan tuotannosta, kaakaon, kahvin tuotannosta ja myös tuosta kuuluisasta palmuöljystä. Meidän täytyy muistaa eh, tuo luonnon monimuotoisuus, eh, se koskee myös kaikkia maita, myös naapurivaltioita. Jos ajattelemme Brasiliaa, jossa palmuöljyn tuotanto on metsän leikkaamisen pääsyy, palmuöljy on myös syypää tähän. Ja muut valtiot esimerkiksi myös Afrikan valtiot ovat joutuneet kärsimään kumintuotannosta ja palmuöljyn tuotannosta. Nämä suuret yritykset ovat itse asiassa vastuussa kaikesta metsän hakkaamisesta, 90 prosenttia Brasiliassa esimerkiksi. Ongelmia ei ole pystytty ratkomaan, kaikenlaisia ennaltaehkäisemisongelmia on huomattavat määrät ja korruptio rehottaa. Argentiina, Bolivia, Paraguay, esimerkiksi kärsivät laittomista metsänhakuista, jotka syntyvät nimenomaan soijan ja karjan kasvatuksen levittäytyessä myös metsäalueille. Merkosurvaltioiden pitäisi myös nimenomaan nyt näihin riskituotteisiin kiinnittää enemmän huomiota, varsinkin vaatia, että tuo kestävän kehityksen lauseke Mercosur-sopimuksessa otettaisiin paremmin huomioon ja määriteltäisiin selviä sanktioita viime kädessä rankaisemaan näitä edustajia. Tästä syntyy varsinaisia haasteita muun muassa Japanin takia, koska Japani on neljäs maailman metsän tuottaja ja sekin on kyllä laittomuuden riskin piirissä. Japaniin pitäisi ottaa käyttöön tällaisia vapaaehtoisia käyttö, estokeinoja käyttöönsä ja tässä yhteydessä tuo sopimus, joka on tehty näiden valtioiden kanssa tullittomuudesta puutavaran kaupassa itse asiassa lisää riskejä, koska se haittaa sitten kestävää kehitystä ja tätä kestävää kehityksen lauseketta pitäisi vahvistaa ja unionin täytyy kantaa vastuunsa. Komission tekemä tutkimus vuodelta 2013 osoittaa, että 98-2008 välillä unioni on vaikuttanut suoraan noin 9 miljoonan hehtaarin trooppisen metsän leikkaamiseen. Tähän on syynä palmuöljy, karjan kasvatus ja soija, eh, soijan kasvatus jotka levittäytyvät metsäalueille. Ja jos ajattelemme nyt sitten näiden puutuotteiden kulutusta ja käyttöä, niin unionin täytyy myös vastustaa tätä laittoman puutavaran käyttöä kansainvälisissä yrityksissä. Ja kuten tekin puheenjohtaja sanoitte, tämä liittyy tullietuusjärjestelmään. Myös kestävän kehityksen lausekkeet vapaakauppasopimuksissa täytyy saada paljon vahvemmiksi ja ottaa uus, käyttöön uusia välineitä maataloustuotteiden riski Alueista Niitä täytyy tällaisia vastuulausekkeita kehittää. Ja minä toivon nyt oikein vilpittömästi, että meidän pääsevän yhteisymmärrykseen näistä suosituksista, kun haasteet ovat aivan valtavan järkyttävät nykyisellään. Ja jos ajattelemme eurooppalaista kauppapolitiikkaa, niin se on väline myös kestävässä kehityksessä ja me olemme tässä valiokunnassa aina peräänkuuluttaneet myös kestävän kehityksen huomioon ottamista. Toivon niin toimittavan nytkin. Kiitos. Paljon kiitoksia ja annan ensimmäiseksi puheenvuoron varjoesittelijöille ja sitten Deven esittelijälle. Varjoesittelijä kansapuolueelle on edustaja Ruos. Kahla. Muito bom dia, muito obrigado, senhor presidente. E, o meu nome é Ruas em português. Kiitos puheenjohtaja. Minun nimeni on Ruas, niin kuin kadut. Tehän sitten sen hiukan eri tavalla. Minä haluan kiittää Maria Arenaa Ja mehän vain tässä laadimme lausunnon vastuuvaliokunnalle ja meillä on nyt ensimmäinen keskustelu täällä käsillä liittyen tähän lausuntoon. Haluaisin muutaman asian ottaa esille. Haluaisin muistuttaa, että kolmannes äh, alueestamme on metsien peittämää, mutta se on kuitenkin vain 4 prosenttia maailmanlaajuisesta metsistä. Eli 96 prosenttia maailman metsistä äh, löytyy EUn ulkopuolelta ja siellähän suurimmat ongelmatkin ovat varsinkin kun sitä ei valvota ja usein suoritetaan laittomia hakkuita. Kyse on kauppaintresseistä, puun käytöstä, mutta, ja me emme saa tätä unohtaa, kyse on ennen kaikkea myöskin niistä seurauksista ilmastonmuutokseen, mitä tällä kaikella on. Mitään yhteistä metsätalouspolitiikkaa ei ole, mutta me voisimme ehkä päättää yhteisistä suuntaviivoista näihin kysymyksiin liittyen ja samoin yhteisestä strategiasta koko metsätalouden osalta on hyvin tärkeää, että me harjoitamme kestävää metsätaloutta ja pyrimme suojelemaan ekosysteemejä, jotka ovat ainutlaatuisia. Tämä voidaan myöskin objektiivisesti osoittaa. Meidän täytyy myöskin pitää huoli siitä, että näitä metsiä hoidetaan kestävästi, koska sitten me voimme käyttää myöskin raaka-aineita kestävällä tasolla, kansainvälisellä tasolla. Haluaisin tässä viitata FLEGT-sopimukseen ja kumppanuussopimuksiin. Tämähän on väline, joka on ollut käytössä yli 15 vuotta. Ja näin voidaan myöskin hyvä metsätaloutta harjoittaa. Ja tämä täytyy myöskin ottaa huomioon EUn ulko- ja kauppapolitiikassa. Ennen kaikkea meidän täytyy ottaa huomioon tuonti- ja vientiluvat. Esimerkiksi Indonesia, siellä jotakin sääntelyä on tekeillä, mutta nämä astuivat voimaan vasta marraskuussa. Ja eri lisenssejä on noin 30 000, eli 25 prosenttia tuonnista EUn alueelle oli tämän osuus, mutta EU tässä yrittää tai haluaisi olla hyvä esimerkki harjoittamalla avointa metsätaloutta ja meidän pitäisi myöskin tässä toimia YK kautta. FLECT on tässä varmaankin avainväline kun ajatellaan tätä laitonta puu, puun hakkuuta ja puutavarakauppaa, meidän pitäisi tässä myöskin solmia enemmän näitä kumppanuussopimuksia tuottajamaiden kanssa. Tarvitsemme myöskin vahvempaa koordinaatiota EUn alueella tässä asiassa, varsinkin nyt kun on kysy uudesta strategiaperiodista 2018-2022. Me tarvitsemme myöskin kauppasopimuksiin kestävän kehitykseen liittyviä lukuja. Näiden pitäisi olla standardina kaikissa sopimuksissa. Lisäksi haluaisin vielä kertoa esittäväni joitakin tarkistuksia tähän ehdotettuun tekstiin. Kiitoksia tästä esityksestä. Paljon kiitoksia, edustaja Ruash. Alden nimissä puheenvuoron saa Nadia Hirsch. Vielen Dank, Herr Vor- Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia myöskin valmistelijalle hänen tekemästään työstä ja hänen panoksestaan aiheeseen liittyen. Liberaalien puolesta toteaisin seuraavaa. Me olemme sitä mieltä, että laittomat hakkuut on tärkeä asia. Kuten kuulimme, se vaikuttaa myöskin ilmastonmuutokseen, joten tämä kiinnostanee hyvin monia. On tärkeää, että metsiä hallinnoidaan kestävältä pohjalta ja siksipä tärkeänä pidänkin sitä, että kauppapoliittisissa neuvotteluissa unioni ottaa asian selkeästi esille. Avoimet läpinäkyvät kuljetusketjut edellyttävät selkeitä sääntöjä ja tässä meidän täytyy panostaa juuri täytäntöönpanokelpoisiin määräyksiin, jotka myöskin jälli, myöhemmässä vaiheessa valvontavaiheessa ovat toteutettavissa. Eli meidän täytyy varmistaa, että tästä ei tule mitään kauhean rehottavaa joulukuusta, vaan että tässä todellakin huomioidaan ympäristöstandardit ja että löydämme käytäntöön sopivia merkintäjärjestelmiä, koska muuten niitä kierretään tai ne jätetään kokonaan täytäntöön panematta. Eli meidän täytyy aina toimia kohdennetusti, eli varmistaa, että valvonta toteutuu. Joten mielenkiinnolla jäämme odottamaan aiheeseen liittyvää jatkotyöskentelyä ja minä uskon, että me voimme saada tässä hyviä tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos. Vihreät ja Gue. Täällä ketään. Ah, Helmut. Niin, minun täytyy korvata Lola Sanchez, koska hän ei pääse tänne kokoukseen, mutta hän pyysi minua välittämään tietyn viestin tästä tärkeästä aiheesta. Lola Sanchez kiittää esittelijää ja tässä on otettu huomioon tärkeimmät asiat, kun ajatellaan puukauppaa. Ja tämä menee, menee oikeaan suuntaan. Meidän täytyy pohtia, kuinka voimme edistää kestävää luonnon resurssien hallintaa, varsinkin kehittyvissä maissa. Tässä tilanne on hälyttävä 8,8 miljoonaa hehtaaria. Tässä menetetään vuosittain ja tämä liittyy tähän arvoketjuun. Nyt tässä täytyy EUn metsäjalanjälki on kasvanut ja nyt täytyy todellakin keskittyä eri sopimusten avoimuuteen ja vastuuvelvollisuuteen metsätalousalalla, mutta myöskin täytyy vaikuttaa tähän globaaliin metsien hakkuuseen ja vientiin. Olen huolissani, sanoo Lola, että usein kansalaisyhteiskunta ja eri yhteisöt, metsästä riippuvaiset yhteisöt, eh, eivät toimi tässä, joten tässä nyt täytyy korostaa näiden neuvottelujen merkitystä ja täytyy myöskin antaa tietoa ja päätöksentekovapautta. QE Angel tulee tekemään tarkistuksia vahvistaakseen tai selventääkseen tiettyjä tekijöitä tässä mietintöluonnoksessa – joka meidän mielestämme menee kyllä oikeaan suuntaan. Ja me odotamme hyvää yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa tulevina viikkoina. Kiitos. Ja nyt sitten Deven pääesittelijä Heidi Hautala. Thank you very much. Um, I'm very pleased. Paljon kiitoksia. Olen erittäin iloinen, että Deven Lisäksi Intakin on päättänyt laatia tällaisen tekstin lausunnon, varsinkin mitä tulee yhteistyöhön ympäristövaliokunnan kanssa, niin sehän perustuu 54 artiklaan. Eli työnjako on selkeä, mutta Inta-valiokunta voi kyllä kantaa kortensa kekoon tässä tärkeässä työssä. Tämähän on valiokunta-aloitteinen teksti, mutta sitä nyt todellakin tarvitaan, sillä vastikään komissiota on pyydetty parlamentin puolelta toimittamaan toimintaohjelman koskien metsätilan heikkenemistä ja hakkuita. Ja viime perjantaina julkaistiin toteutettavuus tutkimus toimintaohjelman osalta ja tähän toteutettavuustutkimukseen liittyen, jonka komissio viime perjantaina julkaisi, niin siihen liittyen voimme todeta, että on olemassa erinäisiä ehdotuksia tarjolla, että miten meidän pitäisi tähän aiheeseen puuttua. Ja mielenkiintoisinta on se, että monet suosituksista, joita pidetään tehoikkaimpina, ainakin Intan näkökulmasta siitä syystä, että siellä puhutaan pakollisista due diligence-mekanismeista. Eli tämän verran lisänä kollega Arenan ehdotukseen. Meidän täytyy kunnioittaa ja pitää hyvänä tätä flekt hallintojärjestelmä ja meidän tulisi vahvistaa sitä entisestään. Olen toki tietoinen, että 16 vapaaehtoista kumppanuussopimuksesta komission hallintoresurssit ovat aika lailla vajaavaiset, jotta voisimme varmistaa ylipäätään, että täytäntöönpano sujuisi toivotulla tavalla. Mitä tulee kestäviin toimitusketjuihin, niin se liittyy läheisesti siihen, että metsät voivat tuottaa monenlaista arvoa ja tuottaa lisäarvoa. Ja se voi tarjota paikallisväestölle ja alkuperäkansoille elinkeinon kestävältä pohjalta. Ja jos me voisimme tätä kestävää hallintoa peräänkuuluttaa kumppanimaissamme, jotta voidaan synnyttää kunnollisia kestäviä työpaikkoja niille, jotka elävät lähellä metsiä, niin minä uskon, että siitä olisi hyötyä EUn työstämien tavoitteiden saavuttamisessa. Etenkin meidän täytyy katsoa suuria alueita, jotka vaikuttavat negatiivisesti tilanteeseen Ja varsinkin meidän täytyy tarkastella sitä, että miten paikallisväestöä voitaisiin rohkaista suojelemaan metsiä samalla kun hyödyntävät metsiä taloudellisesti, eli arvoketjun merkitys on tässäkin yhteydessä keskeinen. Se, että metsät ovat uhanalaisia ja että hallinto ei ole kestävällä pohjalla, niin se liittyy ylipäätään hallintojärjestelmiin – jos voisimme vahvistaa vapakauppasopimuksessa metsien merkitystä, niin kuin kollega Areena ehdottaakin, niissä luvuissa, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, korruptiovastaiseen taisteluun, niin se olisi oikein mainio asia. Nyt kun olemme nähneet, että palmuöljytuottajamaat ovat reagoineet aina aika hanakasti näihin ehdotuksiin, niin minä uskon, että tältä kautta, tätä kautta voimme rohkaista vapakauppasopimuskumppaneitamme toimimaan niin, että hakut eivät johda metsäkatoon. Ja näin voimme rohkaista todellakin kestävään toimintaan. Mutta nämä mainitut asiat eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, vaan kulkevat käsi kädessä. Ja toivottavasti saamme Euroopan parlamentilla tekstin, selkeän tekstin, joka ohjeistaa komissiota jatkotöissään, kun se lähtee valmistelemaan aiheeseen liittyvää tiedonantoa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Ima. Gracias, presidente. Kiitän puheenjohtajan onnittelut esittelijälle Marialle. Mainio teksti. Ja kiinnittäisin huomiota myös siihen, mitä Alde äsken täällä sanoi täytäntöönpanon valvonnasta. Erityisesti kiinnitän huomiota siihen, miten meidän täytyisi käyttää puusertifikaatteja sertifikaatteja laillisesti hakatuista metsistä peräisin olevassa puutavarassa. Minä olen saanut tietoani, että tätä ei valvota tarpeeksi. Eli ei tiettyjen yritysten toimintaan voi luottaa, ei tiedetä, miten ne sertifioivat näin puuta päätyy meidän markkinoillemme joissa on tietyt sertifikaatit, kyllä, ne sinänsä ovat aivan oikeita todistuksia, mutta ne eivät vastaa sitten kuitenkaan tarkastukseltaan sitä, mitä olisi kaivattu. Että tähän halusin kiinnittää vielä Maria Renan huomiota. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron komissiolle. tunnetulle kumppanille Madlenille. Onko täällä tarvitaanko täällä nyt jotakin ohjeistusta parlamentilta komissiolle? Paljon kiitoksia. Tiedän, että yrität välttää tuon sukunimeni mainitsemista. Ah, hyvät jäsenet, kiitoksia oikein paljon, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron täällä. Kiitoksia tässä kunnianarvoiselle Rova Areenalle tästä lausuntolonnoksesta ja siitä, että tässä kiinnitetään huomiota metsien tärkeyteen ja suhteeseen kauppaan. Tämä liittyy luonnon resurssien ja kaupan väliseen linkkiin EU, niin kuin mainitsitte, on tärkeää puutuotteiden viejä ja myöskin investoija metsätalousalalla. Me vaikutamme siihen, pyrimme vaikuttamaan siihen, että puuta tuodaan kestävä, kestävistä lähteistä. E on kestävän kehityksen ja kauppa kauppaan liittyvät kappaleet ovat puuttuneet tähän ja tarkoituksena on myöskin jatkaa näitä käytäntöjä. Nyt sitten täytyy valvoa ja täytäntöön panna nämä kehykset TSD-lukujen kautta. Mitä tulee tähän mietintöluonnokseen? Meillä on jotakin huolenaiheja liittyen tähän riskituotteisiin siten, että näitä käytettäisiin siten, että ne eivät ole kansainvälisten velvoitteiden mukaisia. No, tässä myöskin pyydettiin due diligencea liittyen tähän esimerkiksi myöskin tekstiileihin tätä on sovellettu. 2014 parlamentti sopii direktiivistä, jossa nyt vaaditaan, suurilta yrityksiltä vaaditaan tietoja tästä ja vaaditaan myöskin kestävän kehityksen tavoitteita raportissa. Kun nyt katsomme, miten tämä lainsäädäntö toimeenpannaan ja se, että, että tuoko se sitten avoimuutta ja päästäänkö näihin tavoitteisiin. Kun ajatellaan näitä alueita liittyen Eh, EUn kauppapolitiikkaan ja metsien kestävään hallintaan kehittävissä naissa. Toivon, että nyt tässä tunnustetaan niiden välineiden käyttö, joita meillä on jo käytössämme. Totta kai pitää identifioida sellaisia alueita, missä parannusta vielä voidaan saada aikaiseksi. Deve-esittelijä viittasi viimeaikaisiin tutkimuksiin, ja näihin riippumattomiin tutkimuksiin liittyen tuotteisiin ja myöskin palmuöljyn kestävyyteen. Ja tässä komissio arvioi tietysti nämä tutkimukset ja myöskin muut asiat, jotka liittyvät näihin keskusteluihin EUn tuleviin toimiin metsänhakoiden osalta. Lopuksi toteamme, että monet kohdat ovat hyvin teknisiä luonteeltaan, joten mielellämme tässä toimimme kahdenvälisesti tämän kokouksen jälkeen. Kiitos. Paljon kiitoksia. No tästä flagged asiasta Voitko antaa jotakin lukuja siitä, että kuinka moni maa käyttää Flektiä ja mikä on kokemus Flektistä? Um, I will pass on the floor because I'm from... Annan puheenvuoron nyt eteenpäin, koska olen Trade-pääosastosta, mutta teemme tietysti Defcon kanssa tiivistä yhteistyötä, joten annan nyt tässä puheenvuoron kollegalleni Defco-pääosastolta. Good morning, I'm Maria Paht. Kiitoksia. Maria Parta, pääosasto Defcosta, mikäli ymmärsin kysymyksen oikein, eli kuinka monet valtiot, kumppanimaat ovat vieneet EU-hun FLECT-sertifiointua puuta. Indonesia yhtenä tuhatta lisenssiä on 14 kuukauden aikana myönnetty, arvo noin miljardi dollaria. Gaana piakkoin liittynee tähän FLECT-lisenssivaltioiden ryhmään, ei välttämättä vielä tämän vuoden puolella, mutta tarkoituksena, että ensi, viik- ensi vuonna myöskin Gaanasta tulevat tuotteet ovat lisensoituja. Voisitteko ehkä kovalla myöskin hiukan niitä ongelmia, että miksi tämä prosessi kestää niin kauan? Hmm. Um, that is an interesting... Hyvä kysymys. haasteiden selvittämiseen voi mennä hyvinkin pitkään, mutta Ghanahan äh, jo 2009 allekirjoittaa VPAn ja Tunisia mm, jonkun kuukauden myöhemmin yhdeksän maata panevat VPAita täytäntöön ja kuuden maan kanssa paraikaa neuvotellaan Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa – FLECT ja VPA eivät liity vain ainoastaan kauppaan, vaan myöskin hallintoon. Me elämme haastavissa olosuhteissa. Me yritämme lisätä avoimuutta, osallisuutta, vastuullisuutta. Ne ovat oikeastaan tästä lausunnostakin esille nousevat keskeisemmät seikat. Olosuhteet eivät ole aina suotuisat. Me teemme maata työtä esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja vastavallaisten maiden kanssa, ja silloin metsä liittyy konflikteihin. Me olemme antaneet Flektille uutta vauhtia, jotta hallintoon liittyvät keskustelut voidaan toteuttaa, mutta aika paljon aikaa tulee vielä kulumaan ennen kuin voidaan Fleckpun tuonnista Kongosta puhua. Liberia siellä konfliktiin jälkeen tilanne on vielä hyvin hauras. On oikeastaan mahdotonta saada tuloksia näin lyhyen ajan jälkeen. Työtä siis tehdään työohjelman aikaansaamiseksi, toimintaohjelman toteuttamiseksi – Tarkoituksena on vuoden loppuun mennessä esittää tarkempaa tietoa ohjelmista ja VPAsta. Kiitoksia ja nyt palaisin tuohon palmuöljyasiaan. Ehkä, ehkäpä komissio voi puhua hiukan näistä EUn toimista liittyen Malesian ja Indonesian kovan reaktion parlamentin tekemään päätökseen, jonka Heidi Hautala mainitsi. Um, deforestation is not, um, is not an easy topic. Is it... Tämä ei ole helppo asia, hyvin kinkkinen se on ja tästäpä syystä me haluamme tehdä tästä toteutettavuustutkimuksen, joka julkaistiin. Siinä kerrotaan, minkälaisiin toimiin komission kannattaisi ryhtyä. Toden totta, Malesia ja Indonesia ovat aika lailla tiukkasanaisesti reagoineet tilanteeseen ja Flektin tiimoilta ajatelimme keskustella vielä myöskin laittomista hakkuista, jotta päästään hallittuun metsien hakkuuseen. Mutta kuten sanottu, tämä on arkaluontoinen asia, ei ainoastaan näiden kahden mainitun maan osalta, sillä Rapakon toisella puolella ongelmia on myöskin Brasilian kanssa. Myöskin perusatama oli tärkeä asia. Nyt edustaja Scholz ja sitten Heidi Hautala. Kiitoksia puheenvuoroja kiitokset myöskin komissiolle näistä kahdesta lisäselvityksestä. Ja tämä tietysti johtaa meidät siihen kysymykseen, miten tämä monimutkainen hallintakysymys on otettu huomioon näissä neuvotteluissa tietyistä vapaakauppasopimuksista, varsinkin mitä tulee palmuöljyyn – ja hakkuuseen ja Mercosur-sopimukseen. Missä te näette nyt vastuumme ottamaan tämän mukaan neuvotteluprosessiin? Ei riitä, että meillä on TSD-kappale, vaan meidän täytyy ottaa huomioon myöskin nämä konkreettiset haasteet ja ehkä tämä liittyy myöskin sellaisiin maihin, joiden kanssa meillä on näitä kauppasuhteita, esimerkiksi Venäjä, ja käytämmekö me FLECT-mekanismia parantamaan myöskin tietoisuutta siitä, että meidän täytyy tehdä jotakin tämän suuntaista. Kiitos. Thank you also for the commission. Kiitokset komissiollekin näistä selvityksistä. Vielä lisäkysymyksenä seuraavaa. Oikeutetusti viittasitte siihen, että välineitä kyllä löytyy ja niistä keskustellaan ja parantamisen tarvettakin voi olla. Ja käytyjen keskustelujen pohjalta voitaneen sanoa, että hallintoon liittyvät kysymykset ja nämä epäsuorat maavaikutukset, niitä ei huomioida riittävässä määrin näissä välineissä, esimerkiksi vapaaehtoisissa kumppanuussopimuksissa. Pitääkö tämä paikkansa? Voisimmeko tehdä tällä saralla jotain? Ja toinen kysymykseni kuuluu, että nämä vapaaehtoiset kumppanuussopimukset, voidaanko sitä kautta saada aikaiseksi tai luotua kestäviä metsäalan työpaikkoja? Please, uh... Olkaa hyvä, kuka nyt sitten haluakin vastata. Me tässä toimimme varmasti parina nyt. Ensimmäinen kysymys ei ole, tai siihen nyt voi nopeaa vastausta antaa. Se, että missä määrin hallintokysymykset on otettu mukaan näissä neuvotteluissa, tämä liittyy myöskin maan maankäytön hallintaan. Puhumme siis pitkän aikavälin prosessista. Keskustelut jatkuvat, varsinkin näiden kahden maan kanssa, joiden kanssa neuvottelemme palmuöljystä. Meillä ei ole vielä vastausta tähän ja jotkin reaktioita valtioista, joihin viittasitte, varsinkin Indonesia ja Malesia. Tässä pohdimme ikään kuin näiden haasteiden kauppapuolta. Emme voi tässä mitään syrjintää harrastaa. Jos nyt joihinkin toimenpiteisiin ryhdytään palmuöljyn osalta, niin siinä se olisi syrjivää, koska sitten tässä ei otettaisi huomioon muita. No, Indonesian kanssa me tarvitsemme ratkaisun tuon palmuöljyn osalta. Meidän täytyy katsoa, mitä me teemme sisäisesti EUn tasolla. Ja sitten näissä vapaakauppakysymyksissä. Maria, haluatko vastata tähän vapaaehtoisiin kumppanussopimuksiin ja hallintoon niiden osalta? Uh, three, three questions about VPAs. Niin. Tämä hallinto on tietysti kaikista merkittävä tuossa FLEG-toimintasuunnitelmassa ja sitten vapaaehtoisissa kumppanussopimuksissa ja muissakin haasteissa. Äh, lisenssien myöntämisessä. Avoimuus, luottavuus, osallistumus, korruption torjunta. Nämä ovat kaikki merkittäviä tekijöitä. Näiden, näissä täytyy tehdä yhteistyötä kumppanuusvaltioiden kanssa ratkoaksemme nämä, voidaksemme päästä lopullisiin tuloksiin. Tietenkään FLEG eikä myöskään nämä sopimukset pysty ratkomaan kaikkea, jos ajattelemme epäsuoraa maan käyttöä, metsänhallintoa ja niin poispäin. Nämä ovat meidän päätavoitteitamme ja niihin pyrimme pääsemään näillä kahdella keinolla voidaksemme luoda avointa vuoropuhelua kansainvälisesti kaikkien sidosryhmien välille. Ja nyt jo voidaan nähdä, aikamoisia edistysaskelia neuvotteluissa Honduraksen ja Gianan kanssa. Me olemme päässeet sopimukseen näiden molempien valtioiden kanssa eh, tuosta syrjimättömyyslausekkeesta vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa, kun katsomme sitten näitä eri sisidosryhmiä ja henkilöryhmiä kuten muun muassa Gianassa, jossa alkuperäiskansojen maankäyttö on hyvin merkittävä asia ja siihen on otettu tällainen oma mekanismi, jonka avulla hallitus ja maa alkuperäiskansat voivat keskustella näistä ongelmista ja mahdollisesti ratkoa niitä. Me käytämme vapaaehtoisia sopimuksia todellakin luodaksemme tilaa tällaiselle keskustelulle ongelmien ratkaisemiseksi kansallisella tasolla, mutta sinänsä nämä sopimukset eivät ratko kaikkea itsessään. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä esittely, olkaa hyvä. Kiitokset. No niin, tässähän on käyty keskustelua tänäänkin ja näin nähdään, miten monimutkainen asia on kyseessä. Ja me tarvitsemme tähän kaiken kattavaa vastausta tähän metsän häviämiseen jos ajatellaan nyt metsäkysymystä, niin eihän metsät häviä pelkästään puutavaran kaupasta, vaan se syy syntyy myös kauppatavaran, kauppatavaran käytöstä ja sitten laittomasta kaupasta, joka tähän liittyy. Tämä ongelma syntyy nykyisestä säännöstelystä säännösten arvioinnista, niiden täytäntöönpanosta ja myös tästä todistusjärjestelmästä, kuten tuo FLEG ja sitten nuo vapaaehtoiset kumppanuussopimukset. Niin tämä on tietysti merkittävä asia ja toiseksi täytyy muistaa nuo laittomat puun myynti- ja jalostusyritykset. Taksud ei ole täällä paikalla. Se on ikävää, koska se on se olisi tässä laittomien tytäryhtiöiden asiassa asiantuntija. Me täällä Euroopan unionissa emme pysty valvomaan selkeästi ja oikein juuri kaikkea sitä puuta, joka tulee tänne Euroopan unionin alueelle. Kiinnittäisin huomiota vaikkapa timanttilainsäädäntöön, niin sekin on hankalaa, koska tällainen on helppo johonkin piilottaa tällainen jalokivi, mutta entä sitten näitä tukkeja, mihin kummaan niitä piilotellaan? jotka saa tällaiset tukkimäärät, jotka tulevat vaikkapa Antwerpenin satamaan. Minä itse olen tässä belgialainen ja missä kummassa Antwerpenin satamassa voidaan tällaisia tukki määriä sitten piilotella. Ja kun nämä saapuvat sitten Euroopan unioniin ja niissä on väärennetyt sertifikaatit, niin silloin minä kyllä mietin, miten tehokkaasti oikeastaan meidän rajamme ylipäätään toimivat. Miten meidän rajoilla me pystytään valvomaan sitä, mitä tänne meidän alueellemme oikeastaan päätyy. Tämä koskee juuri myös sitten maahanmuuttajia esimerkiksi. Sitä rajoja pystytään valvomaan siellä, ei rajoja pystytään valvomaan myöskään puutavaran kaupassa. Ja meidän täytyy saada jotain aikaiseksi mm, parempaa rajavalvonnassa. Me emme ole puhuneet myöskään sitten metsän kadon ja laittoman puukaupan äh, vaikutuksista esimerkiksi maatalouteen, siitä on tietysti osittain puhuttu, ja sitten täytyy miettiä tuota soijan tehoviljelyä ja sitten teho karjan kasvatusta. Kaupasopimukset joita allekirjoitamme, ovat kiintoisia välineitä nimenomaan estämään metsän kadon kiihtymistä, koska mikäli me vaikkapa tarjoamme jotain tukea siihen, että tietyt kansanosat saavat parempaa koulutusta ja niin poispäin, niin toisaalta me sitten usein näissä kauppasopimuksissa myös suosimme tällaista tehoviljelyä, jossa ei ota huomioon ollenkaan sitä, että kannattaisi pikemminkin kansalaisten antaa rauhassa viljellä maata kuin myydä sitä äkkinäisen voiton toivossa näille metsäyrityksille. Ja näin me sitten suosimme sellaista kauppaa, joka ei millään tavalla tällaista itsemääräämisoikeutta myöskään tue. Ja siitä syystä tämä kestävän kehityksen lauseke täytyy olla mukana aina näissä vapaakauppasopimuksissa ja muissa sopimuksissa. Tuomioistuin on tähän jo viitannut. Minä muistutan teitä vielä tästä tuomioistuimen tekemästä Singapore-päätöksestä, jos siinähän sanotaan, että Euroopan unionin täytyy aina ottaa tällaisiin vapakauppasopimuksiin kestävän kehityksen käsite. Tämä on siis tuomioistuimen meille määrittelemä velvoite ja tämmöinen sopimus voidaan sitten keskeyttää jos havaitaan kestävän kehityksen vastaista toimintaa kumppanivaltiossa. E, tämä on tietysti poliittinen vaatimus, mutta tämä on myös oikeudellinen vaatimus, jonka tuomioistuin meille on sälyttänyt. Ja siksi minä haluankin sanoa, että kun tuomioistuimesta meille jotakin osoitetaan, niin meidän poliittisella vastuunamme on noudattaa juuri sieltä tulevia päätöksiä. Ja vielä viimeiset sanat. Tiedän, että komissio on kovasti innostunut pitkän aikavälin eh, ajat paikkaa pakollisista velvoitteista. Mutta jos me ajattelemme tällaista vapaaehtoista järjestelmää, kansainväliset eh, suuret yritykset sitoutuvat tällaisiin vapaaehtoisiin järjestelmiin ja me olemme saaneet tästä nyt julkaisuun, eh, julkaistua sen, mistä sitten palmuöljy on peräisin tuotussaan ja vuoteen 2020 mennessä täytyy ilmoittaa palmuöljyn alkuperä yritykset, kuten Pepsi, Cola, Kellogg's, Johnson, Johnson Johnson, ja tässä voisi luetella näitä vaikka kuinka paljon, sellaisia yrityksiä, jotka ovat toiminnassa täällä Euroopan unionissa, ja jotka ovat oikopäätä sanoneet, etteivät ne aio kertoa, mistä palmuöljy on peräisin heidän, heidän tuotteissaan. Eli vapaaehtoiset järjestelmät sinänsä ovat rajallisia. Monikansalliset yritykset e, voivat näin ollen vain suoraan sitten ilmoittaa, etteivät aio näin toimia ja sen takia meidän täytyy liittyä paljon sitovimpiin, järeämpiin keinoihin, koska kansalaisemme haluavat tietää, mistä nämä tuotteet ovat peräisin ja meidän täytyy kunnioittaa kansalaisiamme ja sitten tämä myös vastaa meidän maailmanlaajuisen velvollisuutemme kestävän kehityksen edistämisestä. Kiitos. Kiitoksia paljon. Tarkistusten jättämisen määräaika on 23. 23. maaliskuuta kello 13. Ja me hyväksymme tämän sitten seuraavan kokouksen aikana huhtikuussa. No niin, sitten siirrymme kohtaan 16 ja ennen äänestystä haluaisin onnitella Nika Grimeä eilen illalla. Hän sai palkinnon vuoden parlamentaarikko palkinnon. Parlamentin kauppa osilta on onnittelut hänelle. So, uh, no niin, ensimmäinen äänestys. Tämä liittyy tämän aamuiseen keskusteluun. Edustaja Beginin mietintö ennen kuin virallinen äänestys käynnistyy. Me teemme tuollaisen koeäänestyksen ja katsomme, että kaikilla on äänestyskortti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki on ok. Nyt sitten äänestämme kohdasta 16. Kirje, joka liittyy Norjaan ja EU-hun. Beginin mietintöäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi kohta 17. Suullinen kysymys komissiolle liittyy rajoittaviin toimenpiteisiin Krimin ja Sevastopolin tapauksissa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kohta 18 on uuden kollegamme Elsi Kataisen ensimmäinen mietintö. Tämä liittyy Euroopan atomienergiayhteisöön ja hän saapuikin juuri paikalle. Odotan niin, että hän voi äänestää omasta mietinnöstään. <laughs> Perfect. Loistavaa. Äänestys alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut tästä mietinnöstä. Tässä siis äänestyssessio. Se oli nopeasti hoidettu. Nyt pidämme pienen tauon siihen asti, kunnes komission jäsen on saapunut paikalle. Hän saapui Brysseliin Washingtonista ja tulee tänne parlamenttiin. 10-15 minuuttia on nyt tauon pituus. الى So, ladies and gentlemen, dear colleagues. No niin, hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat, tauko on päättynyt. Ja täällä minun kanssani on loistavalta näyttävä komission jäsen, vaikka hän saapui juuri mannetten väliseltä lennolta Washingtonista. Kiitoksia Cecilia Malmström, että saavuitte paikalle. Meillä on nyt kohta 19 esityslistalla jäsennelty vuoropuhelu komission kanssa ja tässä tapauksessa tietysti kauppa-asioista vastaava komission jäsen on paikalla. Meillä on tietysti tuo vuoden 2018 työohjelma mielessämme ja joitakin kuumia perunoita, joista olemme puhuneet edellisissä kokouksissa. Esimerkiksi tämä kysymykset liittyen Yhdysvaltoihin ja myöskin muut kysymykset. Ja annan teille nyt välittömästi puheenvuoron noin 15-80 minuutiksi. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvä Bernd, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvää huomenta. Kyllä tämä on jäsennelty vuoropuhelu, joten tarkoituksemme on puhua siitä, että mitä on tapahtunut. Ja tosiaankin vuosi on ollut tapahtumarikas kauppapolan. Meillä on ollut kunnianhimoisia kauppasopimuksia myöskin taistelussa voittoja protektionismin torjunnassa, mutta myöskin menetyksiä. Tämä on ollut kaiken kaikkiaan myönteinen vuosi. Me puhumme hiukan siitä, että mitä me olemme tehneet ja missä olemme ja mitä teemme. Ja sitten totta kai odotan kysymyksiä teiltä. Meillä on nyt on sovellettu tätä sopimusta Kanadan kanssa. Se on kaikkein kunnianhimoisin. Me näemme hyödyt jo nyt. Esimerkiksi tulle on vähennetty ja hinnat kuluttajalle ovat laskeneet. Ja kuitenkin me olemme pitäneet standardistamme kiinni. Sen jälkeen kun Kanada astui voimaan, me myöskin päätimme neuvottelut Japanin kanssa tämän diilin. Potentiaali on valtaisa. Japani on kuudenneksi suurin pakompani EUn kanssa ja Singapore ja Vietnam on myöskin lisätty luetteloomme. Ja on tärkeää muistaa, että kaikki nämä kauppasopimukset ovat paljon enemmän kuin taloudellisia sopimuksia. Ne ovat strategisia liitoumia, joita me rakennamme yhdessä kumppaneiden kanssa, jota olemme avoimia kaupalle ja myöskin, että sovimme sellaista sääntökirjasta, joka on oikeudenmukainen ja toimii kaikille. Nämä eivät ole vanhankaltaisia sopimuksia, vaan erilaisia. Ne heijastelevat meidän arvojamme. Vuosien aikana me olemme nähneet Davos-kokouksia, OECD-ministerikokouksia ja kumppanit ovat kokoutuneet. Mutta kaiken kaikkiaan kumppanit ovat kokoontuneet puolustaakseen avointa sääntöihin perustuvaa kauppaa ja tämä oli erityisen tärkeää sen jälkeen kun VT-ministeri kokous epäonnistui Buenos Airesissa, minä palaan tähän monenvälinen järjestelmä. Nidastuneen niin me olemme tehneet nyt sitten kaikkien kanssa kovasti yhteistyötä, että tämä, tästä päästäisiin eroon. Ja EU on toiminut johtoasemassa. Me olemme nähneet muita tärkeitä kehityskulkuja. Tuomioistuin otti kantaa Singapore-päätökseen. Meillä on tärkeitä analyysejä tehtynä liittyen yleiseen tuljetusjärjestelmään. Olemme ottaneet su- suuria askeleita avoimuuden suuntaan syyskuun jälkeen. Me olemme nyt kaikki direktiivin luonnokset lähettäneet teille jäsenvaltion parlamentille niin, että prosessit saadaan käyntiin. Ja tietysti kaikki sidosryhmät ovat mukana. Me rohkaisemme neuvostoa myöskin julkaisemaan nämä hyväksytyt direktiivit. Me kerromme suurelle yleisölle neuvotteluprosesseista, julkaisemme lainsäädäntötekstejä ja myöskin muuta mm, informaatiomateriaalia sidosryhmien kansalaisyhteiskunnan suuntaan ja mm, Meillä on nyt myöskin tämä neuvoantava ryhmä liittyen vapaakauppasopimuksiin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten nyt sitten toimitaan käytännössä. No mihin me nyt menemme tästä? Ensinnäkin nämä kauppasopimukset. Seuraava askel Kanada-sopimukselle on ottelussa täällä kolme asiaa on pantava toimistoon. Tämä täytyy perustaa institutionaalinen puitteisto, täytyy myöskin todeta tehokkuus kestävän kehityksen osalta ja sitten tuo investointituomioistuin järjestelmä, kansallinen ratifiointi on käynnissä. Se tulee olemaan pitkä prosessi, mutta se voidaan saavuttaa, jos me jäsenvaltiot näemme, mitä etuja tällä on. No sitten lainsäädäntötyö Japanin diilin osalta on saatettu päätökseen. Komissio hyväksyy tämän ja lähettää sen teille. Tämä tapahtuu 17. huhtikuuta. Tämän jälkeen me lähetämme tämän sitten neuvostolle niin, että pallo on teillä ja toivomme, että voitte toimia yhtä nopeasti kuin me. No sitten myöskin Mercosur ja Meksiko sopimukset, jotka ovat meille prioriteetti, ovat lähempänä. Neuvottelut ovat hyvin intensiivisiä. Me emme tietenkään nyt tässä sisältöä pyri, tai sisällön kustannuksella pyri tätä nopeuttamaan. Me toivomme kuitenkin, että saamme tämän päätökseen seuraavien viikkojen kuukausien aikana. Australia ja Uusi-Seelanti ovat luettelossamme neuvoston keskusteluissa direktiivistä ja mandaatista. On puhuttu toivottavasti nyt sopimukseen päästään pian niin, että neuvottelut voidaan käynnistää ennen kesää. Me työstämme myöskin Kiina-suhteita. Tämä on hyvin monimutkainen suhde, sanoisin. On kuitenkin kakkoskauppakumppanimme, mutta meillä on hyvin eriävät näkemykset liittyen talouteen ja politiikkaan. Ja Kiin... nyt ei saada markkinoita Kiinassa välttämättä auki, eivätkä myöskään vientimarkkinoiden tila ei ole tässä oikeudenmukainen, joten pyrimme tässä edistämään eh, investointi, eh, vastavuoroisuus, ylikapasiteetti ja markkinoille pääsy aihepiirejä. Nämä ovat keskiössämme eh, näissä neuvotteluissa Kiinan kanssa. Ja tämä liittyy myöskin tähän kolmenväliseen neuvotteluun Japanin ja Yhdysvaltain välillä. Tänä aamuna, niin kuin puheenjohtaja sanoi, minä siis tulin Washington DCstä ja nyt hallinto on tehnyt muutoksia kauppapolitiikkaan valitettavasti. VTO ei ole sitouduttu enää, on pyritty estämään uusien tuomarien nimittäminen ja tämä tietysti uhkaa koko järjestelmää. Hallinto on keskittynyt vähemmän Atra- Atlant- Atlantin suhteisiin, enemmän Kiinan suhteisiin ja tässä on käytetty erilaisia kauppapuolustusvälineitä, mutta vaikka konteksti on hankala, me olemme halunneet tässä lähteä rakentavasti mukaan ja joillakin alueilla näin on tehty, kuten esimerkiksi kolmen välisissä neuvotteluissa ylikapasiteetin osalta. Trump ilmoitti 8.3. Tulli, tullit alumiinin ja teräksen osalta 232. Kansallinen turvallisuus oli tässä pohjana. Me olemme todenneet koko ajan, että tämä ei ole VTO yhteensopiva päätös EUn ei pitäisi olla mukana tässä. Me olemme ystäviä ja kumppaneita. Me emme mitään uhkaa aiheuta kansalliselle turvallisuudelle Yhdysvalloissa. Me olemme hyvin intensiivisesti tehneet työtä amerikkalaisten kumppaniemme kanssa, Lighthizer ja sitten Rossin kanssa. Meillä oli kokous pari viikkoa sitten japanilaisten kanssa, jossa päätimme siitä, että pyrimme vaikuttamaan ylikapasiteettiin etenkin Kiinassa ja me olemme vahvasti argumentoineet Yhdysvallan suuntaan, että me emme ole ongelman perussyy, vaan Tämä on siis Kiinassa syntynyt ylikapasiteettijärjestelmä ja josta myöskin EU on kärsinyt. Teollisuus, eh, eh, ihmiset eh, teräs- ja alumiinisektorilla ovat kärsineet. Me olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, me olemme uudistaneet teidän avullanne tätä kauppa puolustusjärjestelmää. Me olemme te- tehneet yhteistyötä Yhdysvaltain ja muiden kumppanien kanssa globaaleilla foorumeilla esimerkiksi. Me olemme tarjonneet Yhdysvalloille faktoja, jotka perustuvat eräänlaisiin kriteereihin siinä suhteessa, että meidät pitäisi jättää tämän prosessin ulkopuolelle. Vahva argumentti, jonka me olemme esittäneet ja on se eurooppalainen yhtenäisyys, joka on ollut hyödyksi. Tapasin ministeri Rossin ja me puhuimme tästä ja toivottavasti hän suosittelee EUn pois jättämistä kokonaisuudessaan presidentti Trumpille. Hän tekee ilmoituksen nyt iltapäivällä näistä mahdollisista poisjätöistä ja me oletamme, että olemme tässä tällä listalla. Emme ole varmoja, koska presidenttihän viime kädessä tästä päättää. Ja tämä puhe on siis iltapäivällä Yhdysvaltain aikaa. Ja oletamme, että äh, tässä Ross nyt sitten ehdottaa sitä, että EU kokonaisuudessaan jätetään ulkopuolelle. Me olemme sopineet työryhmän perustamisesta, jossa keskusteltaisiin yhteisistä eduista kaupan alalla, ongelmista, mutta myöskin investointisuojasta – ja asioista, jotka liittyvät ylikapasiteettiin, teräksen kohdalla ja niin poispäin. Samanaikaisesti ja sanomme, että mikäli nyt nämä tullit koskettaisivat meitä, niin me kyllä ryhdymme toimenpiteisiin. Muiden maiden kanssa olemme tässä yhteydessä VTOhon e ja jatkamme myöskin työtämme suojalausekkeisiin liittyihin valitettavasti teräs- ja alumiiniteollisuus on jo tässä ottanut osumaa ja pyrimme tässä tietysti näitä tasapainottamistoimenpiteitä ottamaan esille. Tästä oli listakin, minkä olette nähnyt ja edelleenkin tästä keskustellaan sidosryhmien ja jäsenvaltioiden kanssa. Prosessi on hiukan epäselvä. Täällä on kysymysmerkkejä ja kuten sanoin, niin toivon, että meidät jätetään nyt iltapäivällä tai illalla tuon listan ulkopuolelle ja sitten meidän täytyy taas yhdysvaltalaisten kumppaneiden kanssa käydä neuvotteluja, jotta näemme, miltä tuo työryhmä sitten tulisi näyttämään. Teillä on varmasti paljon kysymyksiä tähän liittyen mutta haluan nyt antaa teille konaiskuvan tähän kauppakysymykseen liittyen. Yksi asia, missä olemme edistyneet hyvin, ovat kahdenväliset eh, neuvottelut Chilen kanssa. Täällä on joitakin osa-alueita, jossa emme ole vielä päässeet sopuun. Me työstämme tätä esimerkiksi eh, tämä meidän sitoutumisemme uudistettuun ISDS-järjestelmään, mutta nämä ovat hyviä kumppaneita. Siellä on käyty vaalit Toivomme, että neuvottelut jatkuvat jo toukokuussa. Meillä on korkeita toiveita Chilen osalta, varsinkin kun ajatellaan kauppaa lukua kaupasta ja toivottavasti me yhdessä voimme sitten varmistaa, että naiset voivat hyötyä näistä mahdollisuuksista, joita vapakauppasopimus tuo. Kaiken kaikkiaan meillä on kasvava näkemys, näkemystä siitä, että, että kauppa ja kestävyys olisivat samalla tasolla. On koko joukko ihmisiä, jotka haluavat, että mennään tähän suuntaan, siis kaup- että puhutaan kaupasta ja arvoista ja työehdoista. Tämä on hyvin tärkeää, koska nämä ovat todellakin niitä arvoja, joita me haluamme levittää näihin kauppasopimuksiin. Työntekijöiden oikeudet, meillä on kaikki kaikki paitsi asetjärjestelmä, mutta pyrimme näitä määräyksiä parantamaan. Me olemme käyneet pitkiä keskusteluja, me olemme tehneet ehdotukseen siihen, että pyritään uutta henkeä saamaan kauppaan, kestävän kehitykseen olemme tehneet 15 konkreettista toimintaehdotusta. Se, että tekisimme enemmän yhteistyötä ja antaisimme kansalaisyhteiskunnalle toimintamahdollisuuksia, ja myös viestintä ja avoimuus ovat tärkeitä. Nämä ovat suoria vastauksia puutteisiin, joita on esitetty ja me olemme ryhtyneet työstämään näitä asioita välittömästi. Kuten tiedätte, maailma muuttuu ja se tapa, miten kauppaa käydään, on muuttunut, joten me olemme päivittäneet uusia määräyksiä haasteiden, haasteisiin vastaamiseksi, kun muut kumppanit eivät näitä seuraa. Eli kauppa, kauppaan liittyvät puolustusvälineet, tässä pyritään vääristymiä torjumaan, annetaan tukea PK-yrityksille. Haluaisin kiittää parlamenttia, että parlamentti on tehnyt kovasti työtä tässä. Me olemme saaneet viime joulukuussa tasapainoisen sopimuksen. Sitten on joitakin välittömiä haasteita, niin ikään strategiset eräät liittyy näihin investointiin. Totta kai tietyssä mielessä ne ovat hyviä investointeja, mutta myöskin kysymyksiä tässä herää, kun tässä esimerkiksi ulkomaiset hallitukset ovat näitä suoraan tukeneet. Usein näillä mailla on investointien esteitä. Tässä on erilaisia kattoja, joten me olemme ehdottaneet investoinnin valvontajärjestelmää. Jäsenvaltioiden täytyy ymmärtää, mistä on kyse ja, ja tässä teemme mielemme yhteistyötä esittelijä Prustin kanssa. Ne, EUn kaupan politiikan pitäisi vaikuttaa maantereemme turvallisuuteen, mutta myöskin ihmisten turvallisuuteen, joten pidämme hyvänä sitä, että tässä pyritään torjumaan kaksikäyttötuotteiden väärää käyttöä. Tämä vaikuttaa turvallisemman maailman syntyyn. Ja sitten tietysti kidutus, äh, kuolemanrangaistuksen poisto, tässä on 58 maata mukana. Me pyritämme, yritämme nyt äh, estää kaupankäynnin näiden maiden kanssa. Me teemme tiivistä yhteistyötä äh, vapaakauppaa kumppaneiden kanssa, mutta sitoumuksemme monivälisen järjestelmään on kuitenkin hyvin vahva. VTOlla oli kriisi Buenos Airesissa. Kaksi pääpilaria asetettiin kyseenalaiseksi tuo neuvottelu ja myöskin tuo kriisinratkaisumenettely. Meidän täytyy nyt ajatella lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Me haluamme pitää kiinni tuosta riitoren ratkaisujärjestelmästä ja nyt ratkaista kriisit. Me olemme tehneet yhteistyötä muiden kanssa tässä myöskin etsimme vaihtoehtoisia ratkaisuja siten, että VTOn työ helpottuu ja katsomme, että miten me voimme edistyä asioissa, jotka ovat kiinnostavia muillekin kumppaneille, kuten sähköinen kaupankäynti. Sitten edistämme avoimuuden lisäämistä, mutta on totta, että VTO tarvitsee johtajuutta, se tarvitsee uudistuksia. Olemme hyvin sitoutuneita siihen, että se todellakin toimii, koska se on tärkeää maailmankauppajärjestelmälle. Tästä syystä me myöskin kiinnitämme huomiota monenväliseen investointituomioistuimeen. Tässä nyt on neuvotteludirektiivit julkaistu. Tämä on hyvä asia, koska vanha ISDS-järjestelmä on vanhentunut ja tämä on asia, jota me voimme työstää. Ensimmäinen kokous pidettiin hiljattain ja seuraava sitten järjestetään huhtikuussa, joten tässä nyt rakennetaan kumppanuuksia, alliansseja – ja pilareja uudistusprosessiin ja toivomme, että tässä myöskin nähdään edistystä. Tässä jotkin asiat, jotka liittyvät tulevaisuuden kaupankäyntiin, niin tietysti Brexit-kysymyksetkin edistyvät. Meidän täytyy puhua tulevista suhteista joissakin kohtaa. Tämä muuttaa sitä tapaa, että miten meidän täytyy ajatella kauppaa omalla alueellamme. Muitakin haasteita on teknisiä, globaalisia hallintoon liittyviä ongelmia ja myöskin EUn luonne muuttuu ja tämä vaikuttaa siihen, miten kauppaa käydään. Mutta uskomme, että meillä on välineet, politiikat tätä varten. Meillä on suuri ryhmä ystäviä, kumppaneita ja kauppapolitiikkamme kyllä tästä selviää maailmaa. Kyllä tässä kääntyy EUn puoleen kumppanuus kysymyksissä. Me odotamme tätä ja totta kai teemme yhteistyötä Intan ja Euroopan parlamentin kanssa näissä kysymyksissä. Nyt tässä kohtaa kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne ja odotan tässä mielenkiintoista keskustelua. Täydellistä. Paljon kiitoksia komission jäsen. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron koordinaattoreille kolmeksi minuutiksi per henki. Gode Liive EPPstä ensimmäiseksi. Vielen dank. Vielen Dank, Frau Kommissar. kiitoksia. Kiitokset rouva arvoskomission jäsen tästä vierailustanne, vaikka matkan jälkeen olette varmaankin aika lailla uupunut. Seuraavainen kysymys. Onko teidän mielestänne olemassa mahdollisuuksia? Minä olen aika olla ehkä liiankin optimistinen, mutta jos katsotaan tätä nykykriisiä, joka liittyy Trumpin hallintoon, ja tähän tuttuun aiheeseen liittyen. Ehkäpä se tarjoaa meille myöskin mahdollisuuden, eli ei TTIPin kautta, mutta jotain muuta menettelyä noudattaen lähtisimme uudemman kerran neuvottelemaan yhdysvaltalaisten kanssa. Boros antoi ymmärtää rivien välistä, että tällainen olisi mahdollista. Voitteko vahvistaa tämän tiedon? Siinäpä ensimmäinen kysymykseni. Sitten VTOn uudistamishanke. Mehän haluamme toimia monen välisesti, mutta onko teillä tarjottavana jotain konkreettista tähän uudistusajatteluun liittyen? Paljon toiveita löytyy, mutta kaikkea emme voi itse yksin toteuttaa. Ja Kyllä tämä on aika lailla hämärän peitossa vielä. Ja sitten vielä kolmas kysymys. Kansanpuolue tietenkin perään kuuluttaa kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia ja niiden perään kuuluttamista vapaakauppasopimuksissa. Tietenkin siis koko setti niin sanotusti, mutta kun me täällä keskustelemme asioista, Niin voikohan olla niin, että vapakauppasopimukseen ympätään liikaa vaatimuksia, vaademme kumppaneitamme liikaa, liian paljon, liian nopeasti pitäisi kumppaneiden tarjota. Ehkäpä olisi sellainenkin mahdollisuus, että hiukan tasapainoisemmin toimittaisiin. Olisikohan se mahdollista? Ja sitten vielä viimeinen kysymykseni, investointisuojajärjestelmä, aina sama virsi. Me toivomme monenvälistä tuomioistuinta, toiset taas eivät. Onko olemassa mitään varasuunnitelmaa tarjolla? Joku kultainen keskitie niin sanotusti. Ja sitten viimeinen kysymykseni ja tämä kyllä askarruttaa minua henkilökohtaisesti, ei siis ryhmääni, vaan minua henkilökohtaisesti askarruttaa seuraava kysymys. Nämä kauppapoliittiset mahdollisuudet, onko olemassa joku rajakin olemassa? Pitäisikö ajatella sillä tavalla jossain vaiheessa, että voitaisinko kasvua virittää jotenkin toisin? Se on kysymys, joka minua askarruttaa. Ehkäpä te olette pohdiskelleet tällaista kysymystä, tai sitten ette. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Sitten SD-ryhmän nimissä Maria Areena, joka korvaa Alessia Moskan. Merci, euh, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi äh, Yhdysvalloissa käydystä keskustelusta. Mehän olemme nyt äh, teräs- ja alumiinituulien käytön aattopäivän, päivää elämässä kun kävitte eille keskustelua ja myös eilen saimme kuulla sitten kollegalla tänne komissiosta, ettei tästä jatketa keskustelua, mutta mitä tietoa teillä nyt olisi näistä protektionistisista keinoista teräs- ja alumiinitulleissa? Sitten toiseksi Kanadasta, te jo sanoittekin, että tuo uudelleen tarkastelulauseke ja varsinkin kestävä kehitys kaipaa uudelleen tarkastelua, varsinkin sen tehostaminen, eli millä tavalla tätä voitaisiin parantaa, mihin te olitte nyt valmiita, minkälaista kumppanuutta on tarkoitus luoda. Kanadahan on ollut valmis tätä sanktiojärjestelmää ottamaan käyttöön myös kestävän kehitykseen, missä keskustelu on nyt siis menossa. Ja kolmanneksi te puhuitte tuosta Singaporesta myös. Singapore-päätöshän meillä on olemassa tuomioistuimesta ja siitä, että Euroopan unionin täytyy ottaa nuo ympäristön suojelujärjestelmät mukaan kauppasopimuksiinsa ja näin vapaakauppasopimus voidaan keskeyttää. Siinä tapauksessa, että kestävää kehitystä ei ole otettu huomioon eikä kestävän kehityksen vaatimuksia siis ole huomioitu. Eli miten, mitä mieltä te olette Singaporen sopimuksesta, miten tämä tuomioistuimen päätös tässä tulee sitten sovelletuksi? Ja neljänneksi vielä tuomioistuimen päätös, kun me olemme saaneet tuomioistuimen päätöksen myös kalastu, maatalous- ja kalastussopimuksesta Marokon kanssa ja missä vaiheessa nyt ollaan sitten menossa. Tämä sopimushan on katkolla heinäkuussa. Parlamentti on näissä keskusteluissa tiiviisti mukana Marokon sopimusta tehtäessä. Ja vielä viides kysymys Merkosurista. Euroopan maatalousala on tässä nyt hyvin tarkkasilmäisesti seurannut tätä. Miten te sitten vastaatte, millä tavalla tässä Merkosuussopimuksessa Euroopan maatalous sitten tulee kohdelluksi? Ja vielä vähän ennen kuin teitä kuulimme, niin me puhuimme täällä metsän kadosta ja metsien hakuusta, kun Japani on neljänneksi suurin metsä- ja puutavaran viejä. Me kuitenkin tiedämme myös, että nämä säännöt ovat vapaaehtoispohjalta noudatettavissa Japanissa puutarvaratuotannossa, eli millä tavalla te nyt sitten aiotte jollain tavalla yhteensovittaa nämä Euroopan unionin vaatimukset ja sitten tällaiset vapaaehtoiset sitoumukset, joihin Japani on ryhtynyt. Vielä kun saitte neuvotteluvaltuutuksen tuohon investointisopimusten tekemiseen. Neuvosto on tämän teille antoi, niin millä tavalla te voitte nyt sitten tässä ryhtyä toimimaan tuomioistuimen monivälisten sijoitussopimusten päätökseen nähden? E- Kiitoksia Emma McClarkin sitten ECRn puolesta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen näistä ponnisteluista, joihin olette ryhtyneet tähän kauppastrategian liittyen, myöskin niihin toimenpiteisiin, joihin ryhdyitte välittömästi liittyen näihin Yhdysvaltain terästulleihin. Se on ollut hyvin vaikuttavaa. Haluaisin puhua tästä epävirallista asiakirjasta. ECR e pitää tätä hyvänä ehdotuksena. On hienoa nähdä, että komissio ei ole painostuksen alla taipunut. Me emme usko, että kumppanien rankaiseminen auttaa tässä kestävässä kysymyksessä, vaan yhteistyö aloittaa, mutta tässä kuitenkin viitataan maakohtaiseen lähestymistapaan. On se, onko se paras tapa edetä, että on eri kappaleita, eri sopimuksia? Eikö pitäisi enemmänkin soveltaa monen välistä sopimusta ILOn ja Pariisin sopimusten pohjalta? Tämä liittyy tuohon epäviralliseen asiakirjaan. No sitten kauppastrategiasta sanomme, että tutkimme näitä neuvosteluja, esimerkiksi neuvottelujen Taivanen ja Hongkongin osalta. Haluaako komissio edelleenkin tehdä näin ja näemmekö jotakin suunnitelmia liittyen esimerkiksi vaikutusten arviointiin näiden sopimusten osalta? Me puhumme paljon aikataulusta Singaporen ja Japanin osalta. Tapahtuuko tämä tämän mandaatin aikana? Ja sitten lopuksi vielä, tässä on julkaistu neuvottelu, neuvotteluja uuden seelannin ja Australian kanssa, mutta milloin nyt sitten tästä neuvotteluvaltuutuksesta sovitaan neuvostossa? Haluaisin kuulla tämän, niin kuin muutkin. On hienoa, että valmistelette tätä Brexit-kysymystä. Ja tässä avataan nyt sitten uusia vapakauppasopimusneuvotteluja Britannian kanssa. Ja jos meidän ryhmämme voi auttaa, niin mielellään ne teemme tämän, mutta hienoa, että olette valmistautuneet siihen. Kiitoksia sitten Janik äh, Jadon korvaa Heidi Hautala vihreiden osalta. Entäs Alde? Täältä kysyttiin. No kyllä, minä nyt tässä voin antaa vihreille ensiksi puheenvuoron. Anteeksi, siis Marit ja Saake Alden puolesta ensiksi. Um, it's early. Kiitoksia, niin. Hyvää huomenta, aikainen herätys kaikilla. Kiitokset, että tulitte taita suoraan koneesta meille tällaisen päivityksen antamaan. Kiitokset kaikista tekemistäni töistä. Kyllä minä uskon, että tämä tiivistää rivejämme EU-ssa. Jos katsotaan menneisiin vuosiin, niin paljon on opittu ja te viittasitte niihin ja toivottavasti tätä hyödynnetään myöskin jatkotelta silmällä pitäen. Tilanne on muuttunut dramaattisesti, varsinkin kun otetaan huomioon Brexit ja Trump-hallinnon voimaan astuminen. Se oli varmaan herätys kaikille monille ja nyt tarvitaan edelläkävijää ja johtajuutta ja sääntöjen mukaista toimintaa. Ja on hienoa havaita, että te olette tarttuneet tiukasti kuskin paikkaan. Viime viikolla Strasbourgissa monet kiittivät teitä tekemästänne työstä, vaikka aikaisemmin sitä kritisoivatkin tätä sääntöperusteista lähestymistapaa, mutta he eivät tietenkään halua ajautua Trumpin leiriin. Paljon on pelissä ja meidän täytyy käyttää tätä mahdollisuutta nyt hyväksi ja toimia tarkkana tiivimpi yhteistyö keskeisten kumppaneiden kanssa, jotka perustavat samoihin arvoihin Kanan, Meksikon, Japani. Se on tärkeä asia. Näin voidaan uusia kumppanuuksia saada aikaiseksi Mercosurkin yhtenä tärkeänä kumppanina. Mutta uudet kaupan alat, digitaalinen kauppa, kriittiset sektorit, monikäyttötuot, kysymys. Minä uskon, että sillä saralla mennään vielä aivan harppauksen eteenpäin. Niin sitten juuri Yhdysvalloista ja tämä asia on päällimmäisenä mielessämme. Jos EU saisikin poikkeusmahdollisuuden, niin lähdettekö ihan periaatteellisista syistä kiistämään tätä kansallisen turvallisuuden kriteeriä? Monet olisivat tyytyväisiä, jos Euroopan unioni saisi tämän poikkeusmahdollisuuden, mutta tämä argumentti, joka liittyy sisäiseen turvallisuuteen, niin saattaa kyllä olla ongelmallinen. Sitten on päässyt varmaankin sekaannusta myöskin poliittisen kentän korkeimmilla tasoilla, eli että Euroopan unioni voisi toimia yhtenä toimena, mutta eilen eräs henkilö totesi, että jos kolmas maa tarjoaa erityiskohtelua jollekin jäsenvaltiolle, niin tämä jäsenvaltio voi sen hyväksyä, mutta se ei voi proaktiivisesti lähteä tällaisia sopimuksia tai toimia toteuttamaan kolmannen maan kanssa. Ehkäpä tämä kannattaa selvittää varsinkin suhteessa kol- jäsenvaltioihin, kun he luulevat tai uskovat, että he voivat näyttää suositumuskohtelusta niin kuin Trump antoi. Ja tällaiseen meillä ei ollut kyllä näinä aikoina varaa, varsinkaan yhdistyneellä kuningaskunnalla, vaikka se onkin vielä äh, jäsenvaltioon. Ja sitten mitä tulee transatlanttisiin sopimuksiin, tämä saattaa johtaa uudenlaisiin neuvotteluihin ja sopimukseen. No se on varmaankin aika lailla kaukaa haettu, mutta ehkäpä voisitte kertoa tästä enemmän, mitä olette asiasta mieltä. Mitä voisi olla tarjolla, varsinkin kun otetaan huomioon, että kävitte juuri äsken Yhdysvaltojen Kiitoksia. Nyt sitten Heidi Hautala. Kiitokset niin, kiitos nyt komission jäsen. Kiitos kun saavuitte tänne. Kiitokset myös siitä, että julkaisitte tuon neuvotteluvaltuutuksen monen välisestä sijoitustuomioistuimesta. Varmasti neuvosto saadaan vakuutettua tästä. Ryhmäni on ollut pettynyt valtuutuksen sisältöön, sillä me odottimme vähintään jotain menettelyllisiä oikeuksia siihen lisättäväksi. Ja sillä olisi sitten voitu vahvistaa valtioiden oikeuksia ja myös muiden, osa, muiden osallistujien oikeuksia. Eli miksi tällaista ei ehdotettu esimerkiksi vasta kanteen esittämismahdollisuutta. Se olisi ainakin käsittääkseni ollut mahdollisuus vähimmäismäärin tasapainottaa tätä tilannetta suhteessa investoijiin. Ja tähän yhty, liittyen tuomioistuin on antanut päätöksen sijoitussopimuksesta Alankomaiden ja Slovakian välillä. Tietenkään me emme tässä nyt voi mitään yhteyksiä nähdä sen enempää setan suuntaan, mutta millä tavalla yksiköissänne ollaan nyt arvioimassa tätä tuomioistuimen tekemää Alankomaiden ja Slovakian sopimusta, kun tuomioistuin on sanonut, ettei tämä vastaa unionin lainsäädäntöä ja odotellaan vielä SETA-mekanismin päätöstä tuomioistuimesta. Ja toiseksi kysyisin kaupasta ja kestävästä kehityksestä. Hyvin konkreettisesti tietänette hyvinkin, että palmuöljyä tuottavat valtiot ovat ottaneet yhteyttä erityisesti parlamenttiin erittäin huolestuneina, sillä parlamentti on kannassaan uusiutuvista energiavaroista sanonut, että palmuöljyä ei pitäisi enää käyttää kaksoislaskentamenettelyn mukaisesti. Eli tässä on tuo ilmastonmuutosmenettely mukana 2021 jälkeen. Ja totta kai saattaa tähän liittyä kauppaan, kauppa-asioitakin, mutta toisaalta mielestäni parlamentin kantaa olla suosimatta palmuöljyä 2021 vuoden jälkeen on selkeä viesti siitä, että parlamentti haluaa ottaa vakavasti palmuöljytuotannon järkyttävät vaikutukset ja biopolttoaineiden kasvuvaatimukset Euroopassa. Meillä täytyisi olla jonkunlainen reitti ottaa mukaan Indonesia ja muut vastaavat tuottajavaltiot epäsuoran maankäytön seurauksista, metsänhakkuista, alkuperäiskansojen oikeuksista huomioon. Eli olisiko tässä nyt sitten jonkunlainen kehitysjohdonmukaisuusasia nähtävissä yksikkösiä ja muiden yksiköiden välillä? Millä tavalla tällaisiin asioihin voitaisiin kiinnittää huomiota, mutta kauppa jatkuisi? Helmut Scholz, QE. Thank you, Kiitos. Minäkin haluan kiittää teitä komission jäsen siitä, että Olette näin valmis välittömästi äh, Washingtonista samoin sen jälkeen saapumaan tänne valiokuntaan ja kertomaan näistä tuloksista. Mutta myöskin, että pidätte kiinni jäsenellistä vuoropuhelusta ja haluaisin kertoa Heidille, niin vaikka olemme hiukan heikompia kuin vihreät, niin kuitenkin pidämme kiinni sopimuksesta. Ja yksi jäsenistä sanoi, että puolueet tässä on vaihdettu näitä edustajia ja toivon, että tässä kuitenkin rakentava toiminta pysyy yllä. No nämä neuvottelutulokset Washingtonissa ja nyt tänään pidetään myöskin kuulemistilaisuus täällä, näin olen kuullut ja nyt tässä puhutaan siitä, että me haluamme välttää tällaisen transatlanttisen kauppasodan. Minun kysymykseni teille on ja Totta kai tätä täytyy pohtia hiukan globaalimmin. Meidän täytyy kauppasota pystyä välttämään se, että tietyt yritykset voisivat olla tämä voisi olla myönteinen asia, mikäli meidät poistetaan tältä, mutta esimerkiksi nyt sitten kun ajatellaan Turkista, valko sun muualta tulevaa terästä. Se tulee EU-markkinoille. Meidän täytyy järjestää yleinen keskustelu tuotannosta, kiintiöistä, koko teräs- ja alumiiniteollisuuden tilanteesta, jotta löydämme yleisen ratkaisun, jotta voimme poistaa ylikapasiteettia, otamme huomioon työpaikat, jotka liittyvät näihin kapasiteetteihin ja mitä tämä sitten konkreettisesti tarkoittaa – ja miten sitten seuraavien viikkojen aikana näitä monenvälisiä keskusteluja käydään tästä tärkeästä kysymyksestä? Toinen kysymykseni teille on se, mainitsitte, että haluatte pian päättää Mercosur- ja Meksiko-sopimuksista, mutta täällä jotkin kollegat jo mainitsivat, että maataloushaasteet meidän näkemyksemme mukaisesti eivät ole vielä siinä sillä tolalla, että me näkisimme tästä hyötyä kansalaisille näissä kyseisissä maissa. Mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi IPR-lukua liittyen lääketeollisuuteen, niin tässä todellakin on olemassa vaara monien teollisuuden, lääketuottajien ja kansalaisjärjestönkin mukaan, että se, että kansalaiset saisivat näitä halpoja lääkkeitä, niin tämä olisi, voisi vaarantua nyt merkoso-sopimuksen sisällön takia. Tämä saattaa myöskin liittyä Meksikoon. Ajatteko sopeuttaa tätä jotenkin tai millä tapaa haluatte nyt poistaa nämä kansalaisten pelot? Ja sitten lopuksi vielä Kiinasta. Mainitsitte, että kyseessä on enemmän kuin kauppa tai investointisopimus. Missä määrin haluatte kasvattaa eurooppalaisten kykyä saada aikaan myönteinen sopimus siten, että otetaan huomioon nämä EUn markkinatalouskysymykset ja Kiinan erityispiirret. Edustaja Dartmouth. kiitoksia alkuun ryhmäni puolesta kiitokset komission jäsenelle siitä, että hän on vaivautunut tämän päiväisen kokoukseen varmaan aika lailla uuvuttavan näin pitkän kokouksen jälkeen. Itsellenikin on vielä samantapaisia kokemuksia, mutta seuraavainen kysymys. Reuters otsikoi sanoen, että EU aloittaa E- Yhdysvaltojen tulleihin liittyvät vastatoimenpiteet ja Washington Post otsikoi, että EU Japani vaativat Yhdysvalloilta poikkeusmahdollisuutta. Voitteko vahvistaa sen tiedon, että EU on päättänyt hakea poikkeuksia eikä lähde kostojen tielle? Ja jos näin olette, ja poikkeuksia ei olekaan tarjolla, niin onko sitten tarkoitus lähteä vastakkainasettelun tielle suhteessa Yhdysvaltoihin? Siinäpä kaikki. Ehkäpä ylimääräinen aika voidaan antaa jollekin muulle. Täydellistä anna nyt komission jäsenelle mahdollisuuden reagoida koordinaattoreiden kysymyksiin ja sitten tämä puhujalista suljetaan. Siellä on nyt kymmenen jäsentä, jos vielä joku haluaa ei, joten se on nyt suljettu. Kollegat saavat kaksi minuuttia sen jälkeen, kun komission jäsen on päättänyt nyt vastauksensa koordinaattorin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Jotkin kysymykset olivat hiukan päällekkäisiä, joten käsittelen ne yhdessä, mutta aloitetaan nyt ensimmäisellä kysymyksellä. No ei tässä nyt teetipiä oteta uudestaan esille työryhmä. No tässä on kysymysmerkkejä, jotka täytyy selventää ensi viikolla, mutta mm, tarkoituksena on käydä laajempi keskustelu yleisluontoisista kiinnostavista kysymyksistä. Siis tämä on laajempi keskustelu. Meidän täytyy olla amerikkalaisten kumppaneiden, siis olla heihin yhteydessä. Siis jos meidät nyt tätä tästä poistetaan. Ja totta kai me aina haluamme olla mukana. Tässä on paljon tällaisia kinkkisiä kohtia, varsinkin maatalouspuolella. Vuosien ajan me olemme saada, halunneet saada kaikki jäsenvaltiot Yhdysvaltain markkinoille, mutta se on ollut hyvin rajallista. Jos he haluavat neuvotella, niin kyllä me sitä haluamme. Emme nyt neu, neuvottele uhan ala, tai sillä, että tässä olisi uhka, vaan nämä ovat asioita, jotka ovat kiinnostavia kuumallekin osapuolelle ja joihinkin kysymysmerkkeihin täytyy nyt tässä vastata. Ja mielelläni palaan kyllä parlamenttiin sitten kertomaan tästä. No sitten VTO. Meidän täytyy tämä ongelma ratkaista. Me emme nähneet mitään liikehdintää Yhdysvaltain puolelta, joten pohdimme muiden kanssa, miten etenemme ja katsomme mikä on mahdollista, koska tämä totta kai uhkaa koko järjestelmää. Minulla ei ole tänään mitään ratkaisua esittää, mutta meidän täytyy sellainen kyllä löytää. Meidän täytyy myöskin työstää eri asioita. Tässä on tuo monenvälinen tie, ja mielestäni me voimme näitä käsitellä monenvälisesti. Ja me epäonnistuimme Buenos Airesissa, mutta nyt haluamme yrittää uudestaan. Tämä voisi olla monenvälinen tapa. Ja sitten tässä voitaisiin ajatella hiukan joustavampaa monenvälisyyttä, missä maat, jotka haluavat olla mukana täysin avoimesti ja täysin VTOn sääntöjen mukaisesti ja varmistaa, että kaikki voivat lähteä mukaan, niin ehkä me sitten pääsisimme eteenpäin esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin osalta yli 70 maata, siis köyhä, köyhää rikasta etelän pohjoisen maata olivat kiinnostuneita. Joten tässä voimme katsoa, miten voimme edetä. Ja se voisi olla tapa varmistaa, että prosessissa on vielä riittävästi vauhtia. Teillä oli myöskin hiukan filosofisempia kysymyksiä. Onko tässä nyt liikaa vaatimuksia tässä kestävän kehityksen lukussa? Totta kai se riski on aina, ja usein minulta kysytään, että miksi me ota tätä ja tuota esille. Kaikki on tärkeää, mutta kauppasopimus ei voi kaikkia ongelmia maailmassa ratkaista. Kuitenkin tässä on kasvavaa globaalia tietoisuutta siitä, että kansainväliset yleissopimukset, jotka on YKssa hyväksytty, esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus – nämä kansainväliset standardit, niidenkin pitäisi olla voimassa. Ja sitten voidaan mennä hiukan pidemmälle joidenkin maiden osalta. Esimerkiksi me neuvottelemme Meksikos, Meksikon kanssa korruptiosta. Tämä on hyvä. Ja totta kai kehittyviä maita, kun ajatellaan hiukan laajempaa aluetta ja näitä 27 kriteeriä ihmisoikeuksien liittyen, nekin täytyy saada liikkeelle, mutta kyseessä on tasapaino meillä on tietty setti näiden maiden kanssa ja sitten siihen voidaan lisätä muita. On hyvä merkki, että maailmanlaajuisesti ollaan entistä tietoisempia siitä, että kaupalla on myöskin tämä arvopohja ja me ja muut maat tosiaankin pyrimme tähän suuntaan. No sitten monenvälinen sijoitustuomioistuin, meillä on neuvoston valtuutus, Tämä on nyt tapa edetä, lähteä neuvottelemaan muiden maiden kanssa, mutta tämä ei ole se, että EU nyt pakottaa tämän järjestelmän osaksi muita, vaan me toimimme muiden maiden kanssa niin, että saamme kriittisen massan maita mukaan. Meillä on prosessi, joka auttaa, koska tätä, tästä neuvotellaan, niin se on YK-pohjaista. Se voi olla tapa edistää tätä ja nyt kun meillä on neuvotteluvaltuutus, mikä on ihan perusasia, mutta me voimme siitä nyt lähteä liikkeelle niiden maiden suuntaan, joita tarvitsemme. Ja hienoa, että te ja muut olette mukana tässä. Edustaja Arena puhui näistä terästulleista. No, jos mitään ei tapahdu, niin ne astuvat voimaan nyt tänään puolelta öin, joten me nyt odotamme ilmoitusta presidentiltä, että jotkin maat jätetään tämän soveltamisalan ulkopuolelle. Toivottavasti me olemme tässä, koska muuten ne astuvat voimaan ja kuten sanoin, me aina haluamme neuvotella Yhdysvaltojen kanssa, mutta emme tee sitä pakon alla tai uhkauksien kautta. No Kanada, me, me olemme neuvotelleet kestävän kehityksen kappaleesta. Me tarvitsemme kuitenkin vielä enemmän aikaa. Ja yksi asia, josta puhuimme, on Pariisin ilmastosopimus, se, että miten sitä voitaisiin sopeuttaa. Ja työryhmä kokoontunee toukokuussa, joten tämän jälkeen voimme sitten uudestaan puhua siitä. No sitten Marokko, ulkosuhdehallinto johtaa neuvotteluja. Me olemme kyllä tietoisia Euroopan parlamentin huolenaiheesta ja pyrimme löytämään ratkaisun mahdollisimman nopeasti, koska kuten sanoitte, niin tässä aika kuluu. Olen kuullut, että neuvottelut ovat edenneet hyvin, mutta emme ole vielä päässeet kuitenkaan loppuun. Merkosur, monet kysyivät siitä. Me olemme tietoisia siitä, että maataloussektorilla on näitä herkkiä kysymyksiä. Me emme liberalisoi koko maataloussektoria. Me teemme työtä kiintiöiden pohjalta ja tiedämme, että on tällaisia punaisia linjoja tietyissä maissa, jotka mutta tässä on myöskin kiinnostusta Merkosurin viinin, maitotuotteiden ja muiden juomien osalta, esimerkiksi prosessoidun äh, tuotteiden, esimerkiksi suklaan osalta on ollut tätä, ja kun ajatellaan tällaista 26 miljoonan ihmisen markkinoita, niin kaikki julkiset hankinnat ja kaikki muut, tämä on suuri asia. Tämä on mahdollisesti suurin kauppasopimus, jonka olemme koskaan solmineet. Se on kahdeksan kertaa äh, Kanadan sopimuksen suuruinen. No sitten Japanin sopimuksesta kyllä on määräyksiä, jotka liittyvät tähän laittomaan puutavarakauppaan ja tähän puututaan. Edustaja McClarkin, olen samaa mieltä kanssanne, että kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin pitäisi olla perustavanlaatuinen pohja näissä kaikissa sopimuksissa, ilon yleissopimuksissa sun muissa. Voisi olla jotakin ekstraa. Esimerkiksi Meksikon kohdalla on korruptio ja muut, mutta totta kai pitäisi olla pohja, jonka pitäisi olla standardisoitu myöskin. Eri maissa voi olla erilaisia ongelmia asioita, joihin haluamme puuttua, jotka menevät tätä pidemmälle, mutta muuten olen samaa mieltä kanssanne, että tämä pitäisi pohjautua monenvälisiin sopimuksiin ja avoimiin kysymyksiin. No sitten Taiwan, Hongkong, kyllä. Tässä strategiassa sanotaan, että pitäisi neuvotella näiden maiden kanssa. Ja on myöskin ehdotettu, että tämä tehtäisiin yhdessä. Meillä on ollut työryhmä näiden maiden kanssa. Olemme katsoneet, miten tämä etenee. Toivottavasti pian voimme hiukan katsoa tuota soveltamisalaa. No sitten Vietnam. Tässä on nyt keskitytty Japaniin siis tuo käännösosasto on keskittynyt Japaniin. Niin toivottavasti nyt päätös saadaan ennen kesää niin, että voitte sitten katsoa sitä ennen mandaatin loppua. Se on tarkoituksena Australia Uusi-Seelanti. No milloin me saamme neuvotteluvaltuudet? Toivottavasti neuvosto päättää tästä pian, koska tarkoituksena on käynnistää neuvottelut ennen kesää. Näin toivomme. Olen kuullut, että tämä etenee hyvin, mutta kyllä tässä ongelmia on ratkaistavana. Ehkäpä puheenjohtajavaltio voi sen tehdä. No sitten edustaja Saake, jos ymmärsin oikein, olemme tehneet selväksi sen, että meitä kohdellaan yhtenä yksikkönä, emme mitään yksittäisiä poikkeuksia hyväksyä. Ei ole aina kuitenkaan helppo selittää, että miten EU toimii. Me tarvitsemme pedagogista työtä amerikkalaisten kumppanien kanssa eri tasoilla, mutta EU on yksi, meillä on yksi kauppapolitiikka ja tämä viesti on kyllä mennyt lävitse. Kaikki jäsenvaltiot ovat olleet hyvin selkeitä tässä. EUn yhtenäisyys on tässä tuotu esiin. No VTO, meidän täytyy olla selvillä siitä, että kaikki elementit ovat siellä, jos mennään VTO joko yksin tai muiden kanssa, nämä turvatoimenpiteet, olemme saaneet viestejä, että teollisuus on jo kärsinyt tästä tätä luetteloa valmistellaan. Meidän täytyy valmistella se. Siinä on 90 päivän deadline. Täytyy konsultoida ja niin poispäin. Ja 90 päivän jälkeen voimme sitten valita, että käytämmekö sitä vai emme. Meidän pitäisi kuitenkin edetä tämän kanssa ja se näyttää olevan myöskin neuvoston näkemys. Tämä, tässä ei ole kyse koostotoimenpiteistä, vaan tasapainottamisesta ja EU on yksimielisesti päättänyt näin tehdä. Toivottavasti meidän ei tarvitse käyttää tätä luettelua, mutta meillä pitäisi kuitenkin varmuuden vuoksi olla se, jos näitä tulleja meille määrätään. Ja sitten pitäisi päättää, että käytämmekö sitä vai emme, kun katsomme, miten tässä nyt asiat kehittyvät. No sitten tuo EUn sisäinen ISDS-komissio ja minä olemme sanoneet täällä, että me usko, että nämä olisivat EU-lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja näitä pitäisi olla. Ja, ja on hyvä, että tuomioistuin sanoi aivan samaa. Me emme näe, että tämä vaikuttaisi muihin tuomioistuimiin. Viittasitte tähän Belgiaa päätökseen setasta. No en tiedä milloin se tulee, todennäköisesti ensi vuoden alussa. Mutta tämä on täysin eri menettely eivät nämä mitenkään vaikuta toisiinsa. No palmuöljy kyllä, huolenaiheita on. Ne on otettu Malesian ja Indonesian kanssa esille. Mutta minun täytyy myöskin sanoa, että siellä todellakin pyritään saamaan kestävyyttä aikaiseksi. Me tuemme näitä aloitteita, teemme yhteistyötä niiden osalta. Meillä on tavoitteita niin, että 2020 saadaan täysi kestävyys Indonesiassa aikaiseksi ja meidän tulisi tukea tätä. Nämä ovat hyvin tärkeitä tuotteita heille ja meidän pitäisi tukea heidän työtään, jotta tässä tulisi kestävää. Totta kai ongelmia on. Me olemme käyneet suoraa avointa keskustelua. Tapasin heidät pari viikkoa sitten, siis Malesia ja Indonesian edustajat, ja puhuimme juuri tästä aiheesta. Edustaja Scholz, sitten tuotteet ja yritykset, niiden poisjättö tässä on aivan eri asia. Tähän liittyvät eri kriteerit. Tämä, tähän ei liity mitään poliittista vaikutusmahdollisuutta ylikapasiteetti, kuten sanoin, me nyt jo OECDssä ja teräsfoorumissa työstämme tätä. Me olemme onnistuneet saamaan kiinalaiset hyväksymään avoimuuden lisäämiseen. Tämä on askel eteenpäin, että esimerkiksi saadaan avoimuutta tukiin. Kiinan puolelta meillä on uusi kokous sitten toko kesäkuussa Olemme sopineet Japanin ja EUn välillä tekevämme yhteistyötä sääntöjen toimeenpanemiseksi VTOn puitteissa. No, uusiakin sääntöjä tulee, koska VTO ei nyt voi toimia tämän Kiinan osalta. Ja meillä on yhteistyösuunnitelmia. Tämä on hyvin myönteinen asia. IPR kyllä, se on hyvin hankala asia Mercosurin kohdalla. Me olemme tietoisia siitä, emme ole tätä ratkaisseet vielä, mutta meidän täytyy löytää ratkaisu. Kiinasta investointineuvotteluja on käyty, kuten tiedätte. Ne etenevät hitaasti, mutta ne ovat tärkeitä tavoite. On saada aikaiseksi paremmat edellytykset yrityksille, koska eurooppalaisten yritysten on entistä vaikeampi toimia Kiinan markkinoilla. Tähän meidän tulisi puuttua investointi Neuvottelut on se foorumi, mikä meillä on. Me olemme edistyneet hitaasti, melko hitaasti, mutta tämä on kuitenkin se foorumi, missä kiinalaiset ovat mukana ja toivottavasti neuvottelut jatkuvat. Ja mahdollisesti myöskin huippukokous pidetään kesällä ja totta kai nämä asiat ovat sitten siellä esityslistalla. Edustaja Dartmouth, toivottavasti vastasin nyt teidän ja Me olemme pyrkineet samanaikaisesti vuoropuhelua Yhdysvaltain kanssa. Emme halua mitään kauppakonflikteja tai kostotoimenpiteitä. Ja neuvoston yksimielisyyden kautta eh, meillä kuitenkin on välineistö käytettävissä, jos sitä tarvitaan. Niin haluaisin vielä palata tähän toiseen Skaaken esittämään kysymykseen siihen, että että lähdetäänkö tässä VTOn kautta toimenpiteisiin, vaikka me, meitä ei nyt näihin tule, tulilistalle lisättäisikään. Uh, hopefully uh, tonight. No, katsotaan mitä tämä päivä tuo tullessaan. Tuleeko presidentiltä ilmoitusta? Ja jos se tarkoittaa eu vapautusta, niin meidän täytyy palata asiaan. Olen ollut yhteydessä viime viikon aikana moniin maihin koordinaatio mielessä. Eli yhteisiä toimia voidaan äh, aloittaa, mutta katsotaan nyt, kehen nämä poikkeukset pätevät ja kehen ei. Ja tuleeko tähän liittyen vielä jotain muita uutisia? Eli odotellaan ja arvioidaan tilannetta uudestaan ensi viikolla. Kiitoksia. Nyt sitten muut ryhmän jäsenet. Kaksi minuuttia Edustaja Kelly on ensimmäinen. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Mukavaa, kun teillä on vihreä asu tänään. Oikein mukavaa Irlanninkin takia. Pyhän Patrikin päivän takia, niin nämä kauppakysymykset ja erityisesti mitä Yhdysvalloissa on nyt tapahtunut TTIP-sopimuksien kanssa, kun eitä, me emme saaneet aikaan tätä vapakauppasopimusta myöskään. Kaikenlaista on nyt tapahtunut. Minä tahtoisin kiinnittää huomiota ainoastaan yhteen kohtaan, etenkin Japaniin Muistanneette muutama kuukausi sitten me keskustelimme Singaporesta ja jotkut kollegoista todellakin nyt sanovat, että tämä on jo vähän hämmentävääkin, koska lähes viisi vuotta on kulunut, kun odottele, olemme odotelleet ratifiointia. Ja tuomioistuin on tähän tosiaan puuttunut myös. Minä tahtoisin tietää, minkälainen asema tälle nyt asetetaan tämän vuoden neuvotteluissa. Singaporeessa on käynyt MEPI-valtuuskuntakin muutama viikko sitten oikein kärsivällisiä. Tässä on oltu ja ymmärtäviäkin, mutta nyt Singaporea on osoitettu tällä tavalla sormella, vaikka tässä on sitten monia suurempiakin valtioita kyllä näyttämällä. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi Karim. Um, Arvoisa komission jäsen, vaikka aikataulu on tiukkaakin tiukempi, mutta se, että olette täällä, niin osoittaa selkeästi, että teillä on tiivit suhteet parlamenttiin ja varsinkin tähän meidän valiokuntaamme. Kiitokset vierailustanne. Minä vastaan Inta-valiokunnan alaryhmästä, joka seuraa Aasian aluetta ja siihen liittyen pari kysymystä. Jokunen kuukausi sitten Juncker ja Tusk kävivät Intiassa virittelemässä EU-Intia vapaakauppasopimusta. Sen jälkeen tilanne on ollut tyhjää täynnä. Ilmeisesti mitään ei tapahdu tai sitten jotain tapahtuu, josta minä en ole tietoinen. Se, että tekään ette kertoneet asiasta mitään, niin hal- pistää minut esittämään kysymyksen. Aina kysellään myöskin Kasmirin tilanteesta. Pelletti aseita käytetään ihmisten vaientamiseksi. Ihmisoikeusjärjestötkään eivät voi tehdä siellä työtä ja haluaisimmekin kuulla, että missä tilassa keskustelut ovat Kashmiriin liittyen. Ja sitten Bangladesh-asia, pari asiaa. Bangladesh liittyy Rahingya pakolaisasiaan. Voimmeko jollakin tavalla lisätä kaupankäyntiä, jotta he voivat selviytyä näistä ongelmallisista tilanteista kaiken muun avun lisäksi, jota olemme tarjonneet. Ja sitten Mehän olemme keskustelleet tästä jo kahden keskisestikin, niin tarkoituksena on siirtyä LDC-statuksesta keskitulomaan statukseen, mutta se edellyttää, että me voimme suosia GPS plussaan siirtymistä. Kävin hiljattain Bangladesissa ja kysyisinkin, että mitä me voisimme valmistelutöinä tehdä, jotta me voimme jotenkin jossain vaiheessa päästä tähän asettamamme tavoitteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Buhna. Sydämelliset kiitokset minunkin puoleltani, arvoisa komission jäsen, että otitte aikaa tulla tänne keskustelemaan kanssamme. Ensimmäinen kysymykseni, Japanin sopimus. Mikäs on sen tila? Fukushiman tilanne on muistissa ja pari vuotta sitten sovimme säädöstekstissä, jossa sanotaan, että elintarvikkeissa saa olla radioaktiivista säteilyä jonkin verran tällaisen säteilyonnettomuuden jälkeen. Eli nyt kysyisin seuraavaa. Käytetäänkö tätä asetusta Japanin kanssa sopimuksesta neuvoteltaessa? Saksasta peräisin olevien hallitustietojen perusteella voin sanoa, että tämä asetus, mikäli sitä sovelletaan EU-ssa, niin se tarkoittaisi 900 uutta kuolemantapausta. Eli kyse ei ole mistään tuulesta temmatusta asiasta. Sitten toinen kysymykseni. Täytäntöönpano kelpoisuus ilmastonsuojelutoimenpiteiden osalta, joihin viittasitte itsekin. Pariisin sopimukseen liittyen, niin onko olemassa jotain juridisia täytäntöönpano-mahdollisuuksia? Konkreettisesti tämä liittyy Mercosur-sopimukseen. Valtaisat sadametsäalueet hakataan, jotta sojaa voidaan kasvattaa, mutta ja myöskin vientiin tarkoitettua sojaa varten. Tämä on erittäin tärkeä asia ja saaden muistuttaa, että Brasilian maatalousministeri omistaa alan, joka on suurempi kuin Espanja. Frage, wie sieht's denn aus mit der Ja sitten yhteistyö lainsäädäntötyön puolella. Te kerroitte Japanin liittyen jo aikaisemmin jotain, mutta mikä on tilanne Äh, Merkosurin suhteen, eli sääntelyalan yhteistyö. Miten se Merkosurin kohdalla on hoidettu? Kiitoksia. Kiitos. Mm. Ettekö ymmärtänyt? Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen. Minä olen samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka sanovat, että todellakin ponnistelitte, jotta pystytte saapumaan tänne paikalle. Haluaisin tässä esittää kysymykseen liittyen luottamukselliseen asiakirjaan. Eli tämä liittyy seuraavaan kokoukseen Kanadassa. Tämä on yksi lukuisista kokouksista suljettujen ovien takana, jossa käsitellään SETAa ja myöskin torjunta-aineita. Siellä on tarkoitus ottaa käsittelyyn. No nyt sanotaan, että siellä äh, nämä neuvottelut ovat täysin äh, mutta tässä kuitenkin nyt Kanadassa käytetään esimerkiksi sellaisia torjunta-aineita, jotka eivät täällä ole sallittuja. No en tiedä, miten te arvioitte tämän, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että tässä nyt lobbaajaryhmät äh, ovat lähteneet liikkeelle ja siellä on Kanadan hallituksen edustajia paikalla ja myöskin komission edustajia ja teollisuuden edustajia, mutta ei kuitenkaan valittuja kansalaisten valitsemia demokraattisia edustajia. Kansalaisena haluaisin nyt ilmaista huolenaiheeni siinä, että tässä nyt neuvotellaan harmonisoinnista tai mahdollisesti myöskin normien poistamisesta suljettujen ovien takana. Pyytäisin että tähän saataisiin enemmän avoimuutta aikaiseksi. Thank you, Sharon. Uh, Commissioner... Kiitokset, hyvä komission jäsen. Kaksi kysymystä. Ensiksi Trumpin kauppasodasta. Komissio tietysti vaatii tällaista vahvaa vastausta ja tässä myös suurin osa tässä parlamentissa odottaa lopullista Yhdysvaltain päätöstä, mutta Trump on joka tapauksessa esittänyt konkreettisia vaatimuksia unionin jättämisestä näiden keinojen ulkopuolelle. Ja minä kysyisin, millä tavalla aiotte vastata tähän vaatimusluetteloon? Voimmeko siis olla tyystin varmoja siitä, ettei minkäänlaista salaista sopimusta komission ja Yhdysvaltain välillä ole olemassa mahdollisesta poikkeuksesta näistä suojakeinoista. Ja toiseksi sitten olen ollut tässä Japanin esittelijänä Japanin sopimuksessa ja haluaisinkin esittää kysymyksen, onko teillä jo olemassa äh, allekirjoituspäivämäärä tai vankin on mainittu, onko äh, heinäkuu on mainittu ja sitten sitten vielä tuo, mikä 15 vaatimusta on esitetty näille chapta-valtioille Japaniin sopimuksen mukaisesti siitä, miten ryhdytään täytäntöönpanoon, miten kansalaisyhteiskunta otetaan huomioon ja mahdollisesti voidaan käyttää myös tuota uudelleen että mahdollisimman nopeasti sopimuksen uudelleen tarkasteluksi. Kiitos, Johan Schuster. Niin, paljon kiitoksia. Viimeisten kuukausien aikana me kävimme keskustelua kestävään kehitykseen liittyvien lukujen täytäntöönpanomahdollisuudesta. Komissio oli aina sitä mieltä, että tässä tuollainen sanktiopohjainen menettely ei olisi hyvä. No, tämä nyt on mielenkiintoista, kun ajatellaan tuota Korean tapausta monien vuosien jälkeen edelleen ammattiliiton jäseniä on vankiloissa ja nämä määräykset niin, joita, josta sovittiin kestävän kehityksen luvuissa, niin niitä ei ole toimeenpantu, joten kysymys kuuluukin, ajatteko seuraavien viikkojen tai kuukausien aikana aktivoida tuon riitojenratkaisumekanismin, tai miten ajatte edeltänyt nyt tämän asian kanssa, jotta tämäkin asia Etelä-Korean kanssa, että siitä saataisiin pidettyä kiinni Eli tämä liittyy nyt komission uskottavuuteen, se, että ta, ottaako se tämä vakavasti vai että käymmekö täällä lukuisia keskusteluja ja sitten lopu, lopuksi juuri mitään ei tapahdukaan. Kiitoksia sitten eh, edustaja Ventsen. Thank you, Chair. For... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää komissaaria vierailusta ja uurastamista uurastamisestanne vapakauppaussopimusten puolesta. Tiedän, että ongelmia on Kiinaan, Yhdysvaltoihin liittyen ja niiden osalta vapakauppasopimusten osalta. Mutta nyt rakenteellinen vuoropuhelu on saatu aikaiseksi ja nyt voimme keskustella siitä, että miten voimme parantaa tilannetta. Jokunen huomio Norjasuhteisiin ja suostumuskohteluun maataloustuotteiden osalta. Aamulla äänestimme aiheesta ja minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että neuvotteluiden jälkeen Norja on ottanut käyttöön uusia tulleja erinäisten tuotteiden osalta – kukkien osalta, ja me olemme sitoutuneet, kuten Norjakin, liberalisoitumiseen. 22. Norjan suurlähettiläs oli Intan kokouksessa ja kysyimme, että miksi näin tehtiin. Norjalaiset väittivät sitä tekniseksi yksityiskohdaksi, mutta meille luvattiin kirjallinen vastine, joka lähetettäisiin komission jäsen Hoganille, mutta sitäpä ei ole vielä näkynyt. Uskon siis, että pahat mielessä Norja on neuvotellut niin kuin 200, 2012 kukkien lihan ja muiden osalta sopimuksia tehtiin ilman neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa. Pääosasto Agri teki näin, mutta on tietenkin valitettavaa, että komission yksiköt eivät tee edes sisäistä yhteistyötä. Komissio neuvottelee EUn puolesta ja meidän pitäisi olla vahva kauppakumppani, mutta jos pienet kauppakumppanit voivat saada ajettua kiilan meidän riveihimme juuri tällaisen koordinaatiopuuten takia, niin en ymmärrä sitä. Toivottavasti voitte puuttua tähän tilanteeseen ja vaatikaamme norjalaisista vastausta. Toistaisin, että tällainen käytös ei kyllä sovi. Niin, tästä nyt pidetään kiinni. Seuraavaksi edustaja Starbati. Ja Niin, osoitan suurta kunnioitusta, arvoisa komission jäsen, että te pitelette kaikkia näitä lankoja käsissänne niin taitavasti. Minulla on kysymys liittyen tähän, näihin amerikkalaisiin äh, tullikysymyksiin, ja tässä nyt toivotaan, että päästään äh, pois joltakin listalta, mutta tämähän on aivan perustavanlaatuista merkantilistista politiikkaa, että pyritään suojaamaan omaa taloutta. Ei tämä mikään yksittäistapaus ole, vaan se tulee uudestaan esille. Ja kysynkin, että miten komissio ja unioni, eikö tässä pitäisi niin kuin ottaa, ryhtyä aloitteisiin. Jos Trump haluaa nyt tässä sulkeutua, niin me avaudumme. Me olemme suurin kauppakumppani. Jos me sanoisimme, että tässä nyt esimerkiksi autotullit, kuka esimerkiksi pelkää täällä, kun verotusaste on niin erilainen. Ehdotukseni oli se, että tehdään sellainen aloite, että sanon, että me laskemme tulleja Yhdysvaltojen tai muidenkin maiden osalta. Se olisi todellakin nyt toimi Trumpia vastaan ja olisi osoitus vapaakaupasta. No sitten huomautus eh, Kvistad Rovoltille tunnen sympatiaa filosofista taustaanne kohtaan, että kauppasopimuksessa en nyt voi, niihin ei voi kaikki eurooppalaisia arvoja ankkuroida. Me kaikki tiedämme kokemuksesta, että arvot ja instituutiot ovat historiallisen kehitykseen liittyviä asioita. Eurooppa on tässä pidemmällä, eikä nyt voi odottaa, että koko maailma tässä kuuntelee eurooppalaista, eurooppalaisia käskyjä ne, mistä te puhuitte, ovat itse asiassa selviä, mutta minä olen täällä jo kuullut asioita, joissa kuvittelin, että tämä kuulostaa kyllä eurooppalaiselta imperialismilta, mitä nyt kaikkea sitten on tarkoitus ankkuroida noihin kauppasopimuksiin. No emme mitään imperialisteja halua kyllä olla. Ramon. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yksi kysymys ihan lyhyesti. Arvoisa komissaari, oikein paljon kiitoksia ponnekkaasta työstänne. Mekin olemme ylpeitä siitä, miten olette näitä eri asioita käsitellyt. Matkustaneet ympäri maailmaa, ei tämä helppoa ole, mutta kiitokset tekemästänne työstä. Yksi kysymys Singaporeen liittyen. Kävitte siellä jokunen vuosi, viikko sitten yhdessä joidenkin parlamentaarikkojen vierailun jälkeen. Onkohan kesällä jotain tekstiä tarjolla, sillä tässä aika käy vähin ennen kuin toimikautemme päättyy. 2014 kaikki alkoi, mutta aikaa on kulunut hukkaan, frustraatiota löytyy, joten ehkäpä olisi kaikkien jäsenvaltioiden kannalta hyödyllistä saada jotain aikaiseksi. Tuontia ei ole olemassa, maataloustuotteita ei löydy, autoja ei tuoteta, joten tästä hyötyisivät kaikki, joten onko tähän liittyen hyviä uutisia tulossa? And Ima. Ja sitten vielä Ima. Kiitän puheenjohtajan. Kiitokset myös minun puolestani siitä, että tuon Washingtonin matkan jälkeen oikopäätä saavuitte tänne selostamaan meille tätä tilannetta tämän kautemme aikana. Näitä asioita on tapahtunut reippaanlaisesti. Teillä on ollut paljon työtä. Nyt on otetaan tärkeitä askelia taas. Ja nyt kiinnittäisin huomiota myös kehitykseen ja nämä kaksi asetusta, jotka on hyväksytty, eli nuo verimineraalit ja sitten kidutukseen ja kuolemantuomioon liittyvät asetukset ovat oikein olennaisia monen välisen suhteidemme kehittämisessä. Nämä kannattaisi ottaa myös kauppasopimuksiin mukaan kolmansien valtioiden kanssa ei tehtäisi minkäänlaisia kompromisseja näissä kysymyksissä, noissa verimineraaleissa, verijalokivissä ja muissa vastaavissa ja eikä myöskään unohdettaisi näitä vaatimuksia kidutuksen ja kuoleman tuomion ehkäisemiseksi. Eli ja näin, täytyisi saada nämäkin valtiot mukaan näihin sopimuksiin. Ja toiseksi Japanista haluaisin esittää kysymyksen, miten saisimme tuon sijoituslausekkeen tähän mukaan jonkunlaisen sopimuksen Japanin kanssa myös sijoitusasumisasioista. Nyt, jos koskaan olisi oikein tarpeen saada tällainen sopimus aikaan Japanin kanssa, voi sitten ehkä puuttua tähän asiaan vielä tarkemmin. Ja sitten Yhdysvaltain tilanteesta mielestäni on käynyt selväksi juuri se, että Yhdysvallat ovat meidän liittolaisemme totta kai, ja täytyy muistaa, että tässä puhutaan ei niinkään turvallisuussyistä, vaan omista vaalipiireihin liittyvistä ja suosioon liittyvistä syistä. Tämä on totta kai selvää ja me totta kai odottelemme vaikka että tällaista myönteisempää lausuntoa tässä kohta puoliin, mutta minä haluaisin nyt sitten kiinnittää huomiota näihin poliittisiin tavoitteisiin, valoitte, tavoitteisiin. Onko nyt onko otettavissa Trumpin tila, poliittisen tilanteen heikentyessä muita vastaavia tullikeinoja? Edustaja Chico. Grazie Presidente, eh, grazie alla commissaria per... Kiitokset herra puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle tästä huomattavasta työmäärästä, jonka olet tehnyt. Erityiskiitos myöskin siihen liittyen, että sanoit, että Eurooppa yhtenäisenä toimijana kykenee selviytymään tällaisesta vastakkainasettelusta. Niin kuin kollegatkin täällä jo totesivat, tänään tehtävä Trumpin päätös, sillä voi olla suoria että myöskin epäsuoria vaikutuksia. Vaikutukset ovat suoria siinä tapauksessa tai välittömiä, mikäli tulleja aletaan soveltamaan EUn kohdalla. Mutta keskeinen ongelma liittyy välillisiin vaikutuksiin, eli kauppa, toimien muuttuminen, eli käytetäänkin uusia kanavia. Turkki vie yli 800 000 tonnia Yhdysvaltoihin, ja jos markkinat Yhdysvalloissa sulkeutuvat, niin tämä määrä tulee todennäköisesti Euroopan markkinoille. Meidän täytyy olla pidättyväisiä, mutta Tietyt asiat ovat vain nähtävissä suoralta kädeltä. Ja sanottakoon, että ehkäpä meidän kannattaisi tänään jo alkaa valmistautumaan tähän tilanteeseen, vaikka tällainen 90 päivän määräaika. Eli pikkuhiljaa kannattaisi lähteä miettimään, miten muut kumppanit, varsinkin Kiina, reagoivat. Kiina vie tuplasti niin paljon tavaraa rajoissa ulkopuolelle kuin unioni. Nämä ovat mielestäni tärkeitä asioita yhtä lailla kuin kaikki muutkin kysymykset. Kyse on mielestäni nyt näistä välillisistä vaikutuksista. Ne saattavat johtaa tuhansien työpaikkojen, jopa yritysten menettämiseen. Kiitoksia. Ja sitten vielä edustaja Proust. Kiitän Kiitos komission jäsenelle tänne saapumisesta. No, tässä nyt yksi asia, mikä minua hämmästyttää. Me olemme totta kai ilahtuneet siitä, miten te olette innostuneet näistä samoista sisältökysymyksistä, mutta minä esitän kysymyksen siitä, miten aiotte toimia nyt lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä näissä kysymyksissä. Totta kai täytyy nyt konkretisoida nämä teidän kanssa, teidän yksiköissänne vapakauppasopimuksissa. Tässä, millä tavalla pystytään luomaan tällaista oikeaa ympäristöä yrityksillemme, millä tavalla tulevaisuudessa voidaan näitä vapakauppasopimuksia tehdä, entä sitten miten käy näille sopimukselle, jotka nyt on jo allekirjoitettu niitä täytyy kunnioittaa, mutta miten niitä saadaan noudatettua? Ja tässä puhun tietysti Salvatore Giccon äskeisen puheenvuoron näkemyksessä. Hän on esittänyt tätä uutta metodia, jota tarvitaan uusta, tehokasta täytäntöönpanon metodia, jos ajatellaan vaikkapa tämän vuoden loppuun mennessä, kun saamme tällaisen eurooppalaisen seurantajärjestelmän käyttöön. Sehän vaikuttaa myös teidän yksikönne. Onko teillä jonkunlaista riittävää lisää henkilökuntaa, jotta kaikilla rintamilla voidaan toimia tehokkaasti. Tämä liittyy kyllä parlamentin vaatimuksiin myös. Me meillä on tällaista poliittista tahtoa, mutta siihenhän tarvitaan aina myös budjettivallan tahtoa. Tarvitaan tähän aina rahaa, jotta pystytään toimimaan tehokkaasti ja konkreettisesti. Teidän yksiköillänne täytyy olla riittävästi henkilökuntaa näihin teille sälytettyihin tehtäviin. Jossain tapauksessa näin voidaan kyllä vähän kyseenalaistaa tämä tehokkuutta. Paljon kiitoksia hyvät kollegat ja komission jäsen. Paljon kiitoksia. Aloitan nyt edustaja Kelin kysymyksellä. Kyllä, on tärkeää, että me teemme näitä kauppasopimuksia nyt, kun muut kumppanit sulkeutuvat. On tärkeää, no jotkut sanovat, että täytyy osoittaa, että Eurooppa on avoin. Me haluamme tehdä bisnestä, me haluamme luoda ystävien ringin, joiden kanssa teemme näitä kauppasopimuksia, pidämme kiinni kestävän kehityksen äh, asioista ja hyödytämme kansalaisia ja pk-yrityksiä. Ei se tarkoita sitä, että me ole tietoisia joistakin ongelmista ja riskeistä, vaan tämä on tärkeä osa eurooppalaista identiteettiä, että me olemme olleet avoimia ja se on myöskin osa meidän vaurauttamme. Ja näemme, että myöskin maat ovat kääntyneet valtiot ovat kääntyneet EUn suuntaan näissä kauppasopimuskysymyksissä. No sitten Japani ja Singapore, monet kysyivät näistä. Komissio tekee päätöksen tästä 17. huhtikuuta. 17. huhtikuuta Singaporesta ja Japani, jos käännökset valmistuvat, ja uskon, että näin tapahtuu. On käyty keskusteluja huippukokouksesta Japanin kanssa mitään päivämäärää ei ole vahvistettu, mutta neuvosto tarvitsee kyllä hiukan aikaa sen jälkeen, kun olemme lähettäneet tämän heille, joten se on hiukan heistä kiinni, että kuinka paljon aikaa he tarvitsevat ennen kuin voimme allekirjoittaa, mutta lähetämme tämän myöskin teille, jota te, te voitte aloittaa valmisteleman työn. Ja toivottavasti sitten voitte äänestää tästä syksyllä, jotta se astuisi voimaan sitten vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alkupuolella. Ja Singapore menettely on sama. En usko, että huippukokousta on suunnitteilla, mutta allekirjoitus tulee ja sitten tämä lähetetään teille ja tämä voi astua voimaan sitten enemmän tai vähemmän samaan aikaan. Ja panin hiukan myöhemmin, koska käännöks, käännös ei ole valmis. Mutta kuitenkin tarkoituksena on teidän mandaattinen aikana tämä saattaa päätökseen. No, Intia, en nyt halunnut tässä piilotella mitään, keskityin näihin suurempiin tapahtumiin. Kuten totesitte, oli huippukokous, johtajat sopivat tarkastelemaan mahdollisuuksia. Viime kerralla me olemme umpikujassa emmekä halua aloittaa menettelyä alusta. Neuvottelut alkoivat marraskuussa, täällä on ollut teknisiä kokouksia, videokonferensseja ja uusi kokous on suunnitteilla huhtikuulle, jotta voimme katsoa mikä on tilanne tarkoituksena Heille on tehdä mahdollisimman paljon työtä ja sitten raportoida johtajille seuraavan huippukokouksen aikana ja milloin tämä sitten tapahtuu, niin en tiedä. Oletan, että tänä vuonna minä en siitä voi päättää. Indian kumppaneiden kohdalla nähdään kyllä rakentavaa halukkuutta. Emme kuitenkaan ole vielä samalla tasolla liittyen kunnianhimon tasoon, mutta katsotaan nyt, että voimme tehdä tämän, koska emme halua samaa prosessia toistaa. Edistystä on saatu aikaiseksi ja voin sitten huhtikuun kokouksen jälkeen sitten kertoa, mitä siellä tapahtui. Bangladesh, pakolaiskysymys. EU tarjoaa paljon tukea. Minulla ei ole nyt mitään lukuja tässä mielessäni, mutta voin kyllä ne toimittaa teille. Kauppakysymykset. Meillä on huolenaiheita Bangladesin ihmisoikeustilanteesta. Me valvomme tätä yhdessä IASN ja Empel pääosaston kanssa, koska tämä koskettaa erilaisia asioita, työ, oikeuksia. Sitten sopimus eh, tässä on tehty edistystä, mutta monia asioita täytyy vielä selventää. Tässä siis prioriteettimme Bangladesin kohdalla. No sitten Mercosur. Sääntelyyhteistyötä Japanin ja Kanadan osalta ole. No sitten metsien hakkuu, kyllä me olemme tästä tietoisia. Brasilia on sisä, sisällyttänyt sitoumuksessa Pariisin vaatimuksia. Me teemme yhteistyötä tämän kohdalla. Ja sitten tehdään myöskin kestävyyteen liittyvää vaikutusten arviointia Merkosurin osalta ja saadaan jokin raportti ennen kesää ja sitten vuoden lopun mennessä – raportteihin, jossa myöskin järjestetään kuulemistilaisuutia kansalaisyhteiskunnan kanssa ja kerromme näistä sitten teille. No sitten elintarvikkeiden tuonti Japanista. Me olemme 12 lääniä tarkistaneet ja tarvittiin validit julkilausumat siitä, että säteilyä ei ole ja sopimuksemme ei tätä muuta. No sitten Silva Ferreira. Ei meillä ole mitään salaista sopimusta Trumpin hallinnon kanssa. Me olemme vaatineet menestyksekkäästi tai väitäneet, että EU ei ole Yhdysvallain kansallisen turvallisuuden uhka, mitä tulee alumiiniin ja teräkseen. Me olemme paljon faktoja tässä antaneet ja neuvotelleet, keskustelleet ja toivottavasti tämä nyt johtaa siihen, että meidät jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että ne eivät ole VTOn määrästen kanssa yhteensopivia ja neuvotteluja jatketaan. Me olemme sanoneet, että perustamme työryhmän, sisältö ja muut asiat ovat neuvottelun alla. Siellä voitaisiin puhua eri kaupan kysymyksistä, ongelmista, mutta myöskin laajemmista kysymyksistä, kuitenkin, kuten investointien valvonnasta, ylikapasiteetista, Kiinasta, eri aloista. Me voimme ottaa siellä eri asioita esille. Meidän täytyy vain määritellä ne. Ei tämä nyt ole uhattuna. Tämä on työryhmä, jonka me perustamme. Haluamme katsoa vaan mitä työtä se tekee, mutta mitään salaista sopimusta amerikkalaisten kanssa ei ole. No Japanista minä kerroin jo. ISDS aika paljon mukana, totta kai. Tässä nyt on mahdollisuus vahvistaa toimenpiteitä tässäkin suhteessa. Nämä 15 toimenpidettä, niitä sovelletaan kaikkiin sopimuksiin ja edelleenkin pyrimme siihen, että viimeinen ILO-sopimus ratifioitaisiin Japanissa. No sitten Etelä-Korea, herra Schuster, me olemme käyneet paljon ja kuten tiedätte, siellä on uusi hallitus, uusi presidentti, minä tapasin uuden kauppaministerin, me olemme tavanneet useita kertoja, olemme puhuneet puhelimessa, olen ottanut tämän esille, he ovat tietoisia huolistamme, mitään edistystä ei ole tapahtunut. Ja pyysimme muodollisia muodollista kuulemista tässä suhteessa, joten odotamme vielä, että tuleeko sieltä jokin toimenpidesuunnitelma, ja jos ei, niin me joudumme tämän tekemään, koska tilanne on hyvin huolestuttava, vaikkakin olemme kuulleet presidentin vahvistavan, että hän haluaa nämä asiat ottaa esille ja haluaa ilon yleissopimuksen myöskin allekirjoittaa. No sitten Norja. Edustaja Bensen Olen tietoinen kukkiin liittyvistä tulleista. Otin tämän norjalaisministerin kanssa esille. Siellä on uusi hallitus, joten tämä voidaan ottaa uudestaan esille. Ja sitten komission kollegojen kanssa otamme tämän käsittelyn. En nyt epäile, etteikö se olisi niin kuin sanotte, mutta jos me olemme koordinoineet tätä riittävästi, niin en ole asiantuntija tässä, mutta tarkistan kollegojen kanssa ja katson, että mitä me olemme tehneet ja mitä aiomme tehdä jatkossa. Singapore, minä olen vastannut siihen jo. Sitten tulleista. Me teemme kauppasopimuksia maiden kanssa ja sitten pyrimme suurim, suurimmista tulleista pääsemään eroon. Jos näitä sopimuksia ei ole, niin tullit ovat, tapahtuvat suosittumuissa kohtelun kautta. Eli ne ovat samanlaisia kuin niiden kanssa, mm, joiden kanssa meillä ei ole sopimuksia. Eli meillä on siis auto, ja kyllä 10 prosenttia. Yhdysvalloilla on myöskin tulleja. meille jotkin niistä ovat paljon korkeampia. Vaatetukset, vaatetukset kengät, eh, erilaiset autot. Ne ovat melko alhaisella tasolla kaiken kaikkiaan, mutta siellä on kyllä tuollaisia huippuja. Jos nyt halutaan nämä autotullit poistaa, niin sitten ne pitäisi poistaa koko maailman osalta. Ja tämä on melko suuri päätös, jota minä en nyt tässä voi tehdä. Eivätkä varmasti maanmiehesi olisi kovinkaan innoissaan tästä työstä, mutta näin tämä toimii. joten meitä ei nyt voi painostaa poistamaan niitä parissa viikossa. Voisiko jotakin muuta vielä tulla Trumpin hallinnosta? No emme tiedä. Nyt puhumme teräksestä ja alumiinista. Nämä ovat huolestuttavia. Yhdysvaltalaiset ovat huolissaan ja me jaamme ne. Onko uusia ehdotuksia tiedossa? No kukaan ei tiedä. No sitten konfliktimineraaleista. En usko, että on mahdollista ottaa niitä mukaan kauppasopimuksiin, sillä ne vaativat paljon valvontaa, suunnittelua ja resursseja, jotta tämä voidaan hoitaa. Täytyy varmistaa, että mailla on nämä kapasiteetit siis valvoa ja seurata tilannetta. Ja no näitä kidustus, kidutustuotteita ja, ja niin poispäin, tätä seurataan ja Tästä on kokoustettu ja tämä on hyvä tapa tehdä yhteistyötä, rakentaa kapasiteetteja tullien kautta konfliktimineraaleista. Me tästä mielellämme teemme yhteistyötä muiden maiden kanssa, mutta me voi ottaa niitä mukaan kuitenkaan kauppasopimuksiin, sillä se vaatii paljon resursseja. No sitten Japan ja investoinnit, kyllä neuvottelut ovat samanaikaisesti etenemässä. Tässä tarvitaan hiukan aikaa, tästä syystä ne on eriytetty, mutta ne kuitenkin jatkuvat hankalin asia on tämä investointituomioistuin, mutta olemme edistyneet ja uskon myöskin, että ratkaisu löytyy. Edustaja Chico, kyllä, olemme tietoisia siitä, että teräs, teräksen kohdalta niin paljon terästä, jonka piti jo lähteä Yhdysvaltoihin, on tullut EU-hun tai muihin maihin. Eli tätä markkinoiden vääristymää on jo nähtävillä. Me olemme teollisuuden edustajien kanssa yhteistyössä alumiini- ja terästeollisuuden edustajien osalta. Minä olen tavannut heidät usean otteeseen. He kertovat, että he ovat nähneet tämän, joten me olemme käynnistäneet tutkimukset ja ehkä suojalausekkeita jo tarvitaan riippumatta siitä, että jätetäänkö meidät ulkopuolelle vai ei, sillä markkinat ovat jo tässä vastanneet tähän, joten tässä tutkinta on käynnistetty. Ja sitten edustaja Prust olette täysin oikeassa, koska totta kai tarkoituksena on neuvotella sopimuksista, vaan teidän tukenne kautta me olemme sitoutuneet enemmän myöskin sopimusten täytäntöönpanoon, siis niiden osalta, jotka ovat jo olemassa. On hienoa neuvotella sopimuksista, näyttää hienolta paperilla, mutta jos nyt ajatellaan yrityksiä, pk-yrityksiä, jos ne eivät voi käyttää näitä välineitä, niin ei se auta mitään. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, me pyrimme samanaikaiseksi foorumeita, alustoja, verkkosivuja. Ja totta kai kiinnitämme huomiota täytäntöönpanoon entistä enemmän me olemme julkaisseet raportin ja näin tehdään eh, joka vuosi. Meillä on paljon sopimuksia, joista neuvotellaan. Meillä on VTO, sitten britti, ystävät, kauppapääosaston kollegat tekevät työtä päivätyötään, he ovat erittäin kompetentteja ja tehokkaita, mutta totta kai heitä voitaisiin käyttää vielä, jos, jos parlamentti haluaa nyt tässä näissä budjettineuvotteluissa olla meidän puolellamme, niin olisin erittäin tyytyväinen. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen ja totta kai me olemme teidän puolellanne, mitä tulee kauppapääosaston resurssejen. Aina pyydetään lisää, mutta tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Kiitoksia paljon, että annoitte meille nyt katsauksen ja vastasitte kysymyksiin. Pysytään yhteydessä ja lykkyätykö näissä neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa? So. No niin. Jos joku haluaa lähteä täältä, en nyt voisi ymmärtää, että miksi, mutta jos näin olisi, niin pyydän, että lähtekää hiljaa. Me siirrymme kohtaan 20. Seurantaryhmien toiminta. Meillä oli Yhdysvaltain seurantaryhmän kokous 6.3., jossa puhuttiin tästä teräskysymyksestä. Ja me kuulimme nyt viimeisimmät kuulumiset komissiolta 7. maaliskuuta. Oli Japanin seurantaryhmän kokous. Pedro. Yes, thank you. We did... Kiitos, niin. Tällainen seurantaryhmän kokous tosiaan oli Tähän siis hyväksyttiin oma uusi kanta. Keskustelimme kestävän kehityksen tilanteesta, mutta aikataulusta etenkin ja tästä muutama sananen. Kuulimme juuri, että komissio aikoo hyväksyä ehdotuksensa huhtikuussa 17. päivä Mauron so, Petricone. Tässä on kyseessä ja tämä siis ennen kesää on tiedossa lopputulos tästä ja näin voimme sitten aloittaa oikopäätä keskustelut. Uskoisin, ei ole mitään viivytysten syytä. Me voimme käydä julkista ja poliittista keskustelua sopimuksesta seurantaryhmän kokous huhtikuussa ja toukokuussa kaikkien sidosryhmien kanssa tästä sopimuksesta. Ja me ajattelemme, että tässä Intassa käytäisiin kesäkuussa ensimmäistä kertaa keskustelua ja järjestettäisiin myös kuuleminen. Koordinaattorit ovat siitä jo päättäneet heinäkuussa se siis pidettäisiin. Minä aion esitellä tällaisen lau- suositusluonnoksen ja päätöslauselman siihen liittyen välittömästi, kun sopimus päätyy tänne parlamenttiin, todennäköisesti vielä heinäkuussa. Ja näin sitten voidaan järjestää keskustelu täällä Intassa heti kesän jälkeen ensimmäisessä kokouksessa ja syyskuussa tarkistukset sitten voimme käsitellä eri parlamentin valiokunnista ja näin sitten lopullinen muotoilu tästä saataisiin. Inta käy myös Japanissa vielä syyskuussa. Ja on tarkoitus äänestää tästä lokakuussa intavaliokunnassa tai sitten marraskuun alkuvaiheessa ja lopulta vuoden loppuun mennessä täysistunnossa. Perfect. And, uh, yeah, good luck. Loistavaa. Lykkyä tykö työhön. Ja toivottavasti se onnistuu tämän vuoden aikana. Ukraina 20. maaliskuuta käsitteli tämän vapakauppasopimuksen toimeenpanoa ja MFAta, te muistatte MFAn kolmatta osuutta ei Ukrainalle myönnetty, koska tässä ei tiettyihin ehtoihin suostuttu. Me palaamme tähän pian, sillä komissio on tekemässä uuden ehdotuksen Indonesiaa. David Martin, 21. maaliskuuta. Uh, Kyllä, eilen saimme komission briefauksen 19-23 helmikuuta järjestetty Indonesian kokous. Ilmapiiri oli kuulemma hyvää. haluttiin päästä eteenpäin, mutta eteneminen on tällä hetkellä aika hidasta. Sen kummempaa vaihtoa, ei, sitä ei sovittu. Sen jälkeen päästään kuitenkin palveluihin. SPSstä päästiin hyvin eteenpäin, kuten myöskin raaka-aineiden energian osalta, mitä tulee investointituomioistuin järjestelmään, niin Indonesia ei ole vielä valmis uuteen järjestelmään. Korkealla tasolla, hallitustasolla Indonesiassa asiat täytyy setviä ennen kuin neuvotteluja voidaan jatkaa. Sitten kauppa ja kestävä kehitys. Tämäkin on aika hankala luku, sillä yhtäältä tilanne on se, että Singapore haluaa, Indonesia haluaa tehdä ympäristö- ja työstandardeihin liittyvä yhteistyö ja halutaan soveltaa sanktioperusteista lähestymistapaa, mutta tämä onnistunee vain ja naastaan, mikäli Indonesia pääsee tästä taloudellisesti hyötymään enemmän. En tiedä, miten tämän suhteen pitäisi edetä. Neuvottelijatkaan eivät tiedä. Sitten julkiset hankinnat, sitäkin on keskusteltu, mutta markkinoille pääsyyn ei tehty vielä mitään päätöstä ja palmuöljy. Siitä on keskusteltu tänään, en lähde toistamaan sitä, mutta tästä kannattaisi myöskin Indonesian kanssa keskustella. Aika yllättävää kylläkin, mutta komissio ilmoitti, että Indonesia – ei ollut kovinkaan ponnekkaasti asioita ajamassa, mutta hyvänä asiana pidettäköön, että Bas Eichhout esittelijän ominaisuudessa oli mukana ja kertoi Euroopan parlamentin kannasta – Me emme oikein tiedä, miten asia etenee tästä eteenpäin, mutta rakentavassa hengessä kuitenkin asioista keskusteltiin. Jotain on saatu aikaiseksi, mutta aika verkkaista on tämä eteneminen. And there was on the 20th. Kiitos paljon. 21. maaliskuuta oli myöskin seurantaryhmän kokous Venäjän osalta tällä hetkellä. Meillä ei ole mitään kovin intensiivisiä kauppasuhteita Venäjän kanssa eri syistä. Paljon kiitoksia. No niin, siirrymme kohtaan 21. Puitteiden luominen suorien ulkomaisten investointien seurannalle. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijä Prustille. Hän voi esitellä tämän luonnoksensa. Bien, merci monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. No niin. Ennen kuin esittelen tätä tarkemmin, niin minä toivoin, että me saisimme työasiakirjan laadittua, jossa puhutaan seurantajärjestelmän metodologiasta. Se vaikuttaa varsin monimutkaiselta. Kyse oli aika lailla kattavasta asiakirjasta. Varmaan jo huomasittekin, ja siinä asiakirjassa sitten käsittelin näitä eri sijoituksiin liittyviä asioita. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä varjoesittelijät ovat tosiaan saaneet rikastettua tätä asiakirjaa oikein hyvällä tavalla ja minä otan heidän näkemyksensä toki huomioon. Ja minä nyt sitten puutun tästä, tähän lausuntoluonnokseen ja erityisesti näihin 313 näihin kymmeniin tarkistuksiin, joita tähän on tehty. Ja näin tässä olisi nyt toimittava kolmella tavalla. Ensiksi kerättävä tietoa, analysoitava ja sitten välitettävä tietoa eteenpäin. Ja varmasti havaitsette, että näiden tarkistusten kautta olemme pystyneet puoltamaan tätä järjestelmää kyseenalaistamatta kuitenkaan merkittävimpiä haasteita. Euroopan täytyy nimittäin pysyä avoimena sijoituksille ja se on näkynyt eri teknisistä kuulemistilaisuuksista myös. Mehän olemme järjestäneet tällaisen yhdeksän valtiota oli paikalla ja siellä sitten omien kokemusten kautta osoitettiin, osoitettiin, että kun joku jäsenvaltio ottaa tällaisen seurantajärjestelmän käyttöön, niin se ei välttämättä vaikuta ollenkaan huonosti sijoitusten tasoon. Euroopan täytyy pysyä siis avoimena sijoituksille. Emme me tässä vastusta mitään sijoituksia, mutta mm, meidän täytyy hallinnoida näitä ulkomaisia sijoituksia siten, että jos ne eivät vastaa meidän taloudelliseen ideologiaamme, niin pikemminkin poliittisen ajatuksiin ja taustavaikuttimiin, niin silloin täytyy olla varovainen. Tässä ei ole mistään protektionismista kyse, koska minun mielestäni tässä suojakeinoin halutaan vääristä syistä itseä lähteä suojaamaan ja, eikä, mutta tässä kyse on kuitenkin yleisestä turvallisuudesta. Jäsenvaltiot itse tekevät päätökset sijoituksista omalla alueellaan, eli missään tapauksessa ei kyseenalaisteta sitä toissijaisuusperiaatteen vaatimusta. Eli jäsenvaltio on edelleenkin ainoa tekijää, joka lopullisesti voi tehdä päätöksen sijoituskysymyksissä. Ketään ei tässä sitten myöskään pakoteta luomaan tällaista seurantajärjestelmää. Me pyrimme löytämään sellaiset ratkaisut, jotka tietojen keräämisessä ja myös laadun takaamisessa jolla tavalla, jollain tavalla takaisi yhtenäisyyden, mutta ei ole tarkoitus pakottaa ketään yhtään mihinkään jäsenvaltioista ja muistuttaisinkin juuri siitä, että Euroopan unionissa 13 valtiota on ottanut käyttöön tällaisen järjestelmän, mutta me tässä nyt ryhdy kuitenkaan ketään uhkailen pakottamaan tähän. Meillä on myös ähm, havaittu tarve löytää tasapaino komission ja neuvoston välillä näihin kysymyksiin. E-, myöskään ei tule unohtaa sitä, että me tarvitsemme käytännönläheisen välineen, tehokkaan välineen myös. Ja tästä syystä esittelen tässä nyt vähän poikkeuksellisesti nopeasti muutaman kohdan, joka näyttää sitten teille rakenteen artikla 8 etenkin on nyt kyseessä ja siinä puhutaan sitten näistä klassisista ulkomaisista su- suorista investoinneista. Eli kyse, teillä on tässä tämä selvä kaavio esitetty. Eli tässä on kyse sellaisesta, että jäsenvaltiossa on olemassa tuollainen seurantamekanismi ja se ilmoittaa komissiolle tästä valvonnasta ja 85 päivää on sitten aikaa välittää tämä tämä tieto ja komissiolla on 25 päivää plus 10 päivää esittää tämä oma näkemyksensä asiasta, asiaan, jos jäsenvaltio sellaista on pyytänyt. Ja minä olen päättänyt, että tässä on kyse nimenomaan 15 päivästä pikemminkin tehokkuuden vuoksi, koska talouselämässä nykyisellään reaktiivisuus on aivan olennaista eikä voi tässä ryhtyä viivyttelemään. Eli näin sitten yksinkertainen ja selkeä järjestelmä tässä minun ehdotuksessani olisi nyt tavoitteena. Sitten me voimmekin siirtyä tässä eteenpäin. Tässä on nimittäin uutuus mukana, eli sellaiset valtiot, joilla ei tällaista mekanismia ole ollut, saattaa käydä niin, että tällainen seurantamekanismi ei myöskään kata kaikkia sektoreita. Ja jos tämä seurantajärjestelmä ei ole ulkomaisen sijoituksen tiimoilta toimintavaltainen, niin silloin se voi pyytää komissiolta tai miltä tahansa jäsenvaltiolta tällaista näkemystä jo ja voi saada siis jotain tietoa tästä. Eli ei välttämättä muuta kuitenkaan tätä alkuperäistä kokonaishanketta. Tässä tietysti aikarajat ovat myös muuttamattomat, eli tässä on samantyyppinen aikaraja kuin äskeisessä kaaviossa. Sitten siirrymme seuraavaan artiklan 9 siis, ja siinä puhutaan sitten siitä, kun on kyse sijoituksesta, joka koskee unionin hankkeita tai ohjelmia. Tämä samantyyppisesti tässä toimitaan kuin yleisinvestoinneissakin. Jäsenvaltiot välittävät tästä oman lausuntonsa. Tässähän ne nimenomaan tarjoavat myös rahoitusta eurooppalaisiin hankkeisiin. Mutta minä olen ehdottanut tähän myös muuta sitä, että parlamentti on myös tässä mukana. Parlamentti voi suoraan komissiota pyytää arviota asiasta ja tällaisen komission vaatimuksen vuoksi me ottaisimme parlamentin paljon tarkemmin mukaan näihinkin tapauksiin ja sitten voimme siirtyä eteenpäin, eli sellaiset valtiot, joissa ei ole olemassa tällaista mekanismia tai ei, että se ei ole kaiken kattava, nekin voivat kuitenkin pyytää tahtoessaan tällaista lausuntoa komissiolta ja jäsenvaltioilta, eli nämä jäsenvaltiot voivat myös esittää näkemyksensä, eli tämä on tärkeää. Kaikilla on mahdollisuus esittää näkemys siis myös jäsenvaltion pohjalta. Ja näin tässä näette, että tässä jos poikkeuksia tehdään, ja erityisvälineitä tuolla tarkistuksissa, niin sitten tämä monimutkaistuu entisestään. Ja uskon, että yritykseni, jonka tuo, yritykset, jotka tuossa johdantosan kappaleessa mainitsin, vaativat pikemminkin selkeää järjestelmää. Ei meillä mitään järkyttävää järkyttävää monimutkaista järjestelmää sitten luo, jossa jumiudutaan moneen eri vaiheeseen, vaan me tarvitsemme tällaisen käytännönläheisen järjestyksen, järjestelmän. Mehän olemme havainneet tämän vaikkapa tuolla liikennevaliokunnassa, koska joskus me luomme tällaisen kaasu, kaasun käsittelytehtaan, jota sitten kukaan ei pysty käyttämään. Tässä ei rakenneta sellaisia selkeitä yhteyksiä, ja näin sitten kansalaiset eivät myöskään ymmärrä tätä ja tämä ei palvele palvele millään tavalla myöskään sitten yritysmaailmaa. Mutta minun mielestäni merkittävintä tässä muutoksessa on juuri se, että sen rinnalla, mitä komissio esitti, on minun ehdotukseni. Minä ehdotan tällaista kolmatta vaihtoehtoa. Ja tässä kolmannessa vaihtoehdossa on sitten kaksi erilaista ehdotusta. Toisaalta tässä on nyt sitten tämä minun kolmas ehdotukseni, jos komissio on sitä mieltä, että jäsenvaltion saama sijoitusehdotus on vastaan Euroopan tavoitteita tai se vasta, vastuus on sitten turvallisuutta vastaan tai niin poispäin, niin silloin se jäsenvaltio, johon näitä investointeja on ohjattu, niin sen täytyy yhdessä löytää jonkunlainen kompromissiratkaisu, sellainen ra- vaihtoehtoinen ratkaisu tuon investoinnin hyväksymiselle. Tämä tarkoittaa puolestaan siis sitä, että tässä tarjotaan tyhjiöön täyttämistä. Eli kun ajatellaan sitä, että joku investoija herättää kysymyksiä useassakin jäsenvaltioissa suhteessa omaan julkisen yleisen järjestykseen tai turvallisuuteen. Me täällä parlamentissa joudumme vastaamaan näihin kysymyksiin aika monta kertaa. Me olemme tässä e, e, e, jonkun passiivisen tilanteen edessä ikään kuin, ja sitten meidän täytyisi vastata tähän kysymyksiin. Me huomaamme tämän kysymyksen kysymyksen, mutta me voi mitään tehdä. Tällä yritetään tällaista tyhjiötä vähän hoidella. Ja tämä ehdotus ei tietenkään nyt sitten toissijaisuusperiaatetta millään tavoin aseta kyseenalaiseksi, koska jäsenvaltio edelleenkin, siis se jäsenvaltio, johon tuo sijoitus alun perin on päätynyt, käy vuoropuheluun. että kun esitin tuon kolma neuvottelun, eli tässä kerätään tietoa sitten, sitten käsitellään ja sitten sitä vaihdetaan eteenpäin. Eli tämä ovat, nämä ovat nyt peruskivet tässä ehdotuksessa. Eli jäsenvaltiot ja komissio voivat sitten saada vakuutuksen esimerkiksi lisää keinoista, liitännäiskeinoista esimerkiksi ja investoinnin seurannasta. Ja näin sitten voidaan ottaa seuraava tyyppinen esimerkki jos vaikkapa ajatellaan ulkoinen eh, sijoitus johonkin tiedotusvälineeseen ja sitten kyse on useassa jäsenvaltiossa toimivasta tiedotusvälineestä ja se välittää siellä päivittäisuutisia. Joku jäsenvaltio sitten on huolissaan tästä. No voidaan tehdä esimerkiksi laki näistä valheuutisista tai sitten tehdä tällainen vuoden koeaika. Eli tässä ei pakoteta ketään tietenkään, mutta tarjotaan näin vuoropuhelua eri tekijöiden maiden välillä ja näin voitaisiin sitten vuoropuhelun kautta löytää yhteinen ratkaisu. Tässä voidaan ajatella vaikkapa jotakin tuota investointien seurantaa laitoksen ryhmää, jonka olen ottanut tähän asetukseen mukaan. Tämä on olemassa, jotta yritykset, ammattiliitot tai ketkä tahansa muut asiasta kiinnostuneet voivat keskustella asiantuntijoiden kanssa, ovat he asiantuntijat sitten peräisin näistä jäsenvaltioista tai komissiosta. Ja näin sitten seuraavasta investointijärjestelmä on tietysti monimutkainen ja meidän täytyykin tietää, että kaikki ei ole yhtäkkiä mustaa tai valkoista. Tämä on niin monimutkainen kenttä, eli meillä on olemassa tällainen yleis äh, hahmotus, yleiskäsitys siitä, että me vaadimme yleistä järjesty, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden äh, kunnioittamista, mutta tässä täytyy sitten muistaa tuo harmaa alue, koska me voidaan pitää joitakin alueita strategisina alueina. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki investoinnit, jotka olisivat näillä strategisilla alueille ohjautuneita, ovat automaattisesti vaarallisia, mutta tässä on tarkoitus vuoropuhelusta. Eli tässä ikään kuin autetaan päätöksenteossa sen tiedon hankkimisesta, onko tämä strateginen hanke eh, jollain tavalla nyt tuossa mm, taustalla, mitkä perustelevat tätä strategiseen eh, hankkeeseen ohjautuvaa investointia. Onko tässä siis vastavuoroisuusongelma, onko tässä avoimuusongelma vai mikä ongelma on kyseessä? Me tarvitsemme selkeät kriteerit ja sitten luomme tällaisen vuoropuhelun eh, näiden osapuolten välille ja silloin voidaan ottaa huomioon näitä eri tekijöitä. Mielestäni se on erityisen erityisesti otettava huomioon. Meidän täytyy nyt muistaa siis se, että komissio tuo tällaisia lisätekijöitä tiedon välityksen näkökulmasta. Ei kyse ole mistään kriteeristöstä, jolla kiellettäisiin tyystin joku, tykkänään joku investointi ja näin sitten hylättäisiin kokonaan joku sijoitus. Meillä syntyisi siitä sitten oikopäätä OMC, siis VTO-riita jotain jäsenvaltiota vastaan komission kanssa. Ei sellaista voi tehdä, mutta tässä on tarkoitus nyt sitten saada tähän yleiseen sijoituskenttään vähän kehystä. Näin jäsenvaltiot voisivat tehdä päätöksen kaikki syyt selvittäen ulkomaisista sijoituksista ja näin voitaisiin voitaisiin sitten myös välttää eh, juuri tällaiset sääntöjen vääristymät ja eh, tehokkuuden menettäminen. Tässä nimenomaan puhutaan tehokkuudesta, koska me keskitymme nimenomaan koko me, seurantamekanismin tavoitteisiin ja se on tietenkin kaikista olennaista. Tietojen keruu erityisesti. Meidän täytyy nimenomaan saada nyt kehystettyä ja identifioitua tuo sijoittaja ja sijoitus. Jos ajattelemme vaikkapa jotakin sijoittajaa, joka tulee täältä ensimmäistä kertaa tai jos ajatellaan jotakin ö, yritystä, joka on sitten joku postila- pöytälaatikkofirma jossakin, eikä edes tiedetä siitä edes mitään, tai sitten ei tiedetä, mistä on kyse kunnolla. Eli tässä saattaa tulla avoimuusongelmia ja turvallisuusongelmia, ja siksi kiinnitetään erityistä huomiota tietojen keruun investoijasta. Ja jos ajatellaan näitä strategisia alueita, niin tekstistäni käy ilmi se, että kaikki mahdolliset sektorit voivat olla mukana, jos ajatellaan, että yleinen järjestys tai turvallisuus voisi kärsiä. Minä mietin tätä myös Washingtonissa, kuuntelin sitä, mitä sitten yhdysvaltalaiskollegat sanovat. Yhdysvallat käyttävät tätä yleistä järjestystä, siihenhän kuuluu kaikki. Siellä siihen voidaan ympätä ihan mikä tahansa ajatus. On kuitenkin tärkeää muistaa, mitkä nämä alat ovat oikeasti, jotka voivat voivat tulla kyseeseen yleisen turvallisuuden ja järjestyksen osalta. Esimerkiksi lentoliikenne, tietoliikenne, maatusmaat ja tiedotusvälineet vaikkapa ja vaikkapa sähköiset laitteet ja, ja akut ja muut sellaiset, tällaiset kuuluvat vaikkapa autoteollisuudessa eh, tuohon strategisiin alueisiin. Ja sitten nuo vuosikertomukset, mm, yksinkertaistaminen parantaminen ja tehokkuus. Eli komissio saa tällaisia vuosikertomuksia, niin kuin asetus vaatiikin, ja näitä, näiden pohjalta sitten tehdään tällainen mm, julkinen yhteenveto. Tosin tietysti muistetaan aina suojata tätä, tällaiset arkaluontoiset tiedot. Eli tässä minun mielestäni nyt ehdotuksen ydin ja yhteenveto. Olen tehnyt tämän ehdotuksen siinä hengessä, kuten yksi toinen Proust sanoi, ranskalainen äh, kirjailija Marcel Proust, joka etsi kadonnutta aikaa. Eli me olemme euro, maailman ainoa kaupallinen toi, yhtiö tai tällainen yhdistelmä, jolla ei ole tällaista sijoitusten seurantajärjestelmää yhdessä käytössä. Eli me haluamme tällaisen käytännönläheisen ja selkeän välineen ja nyt aika on koittanut sellaiselle. Meillä on yhteinen taisto edessämme. Meidän täytyy toimia yhdessä. Nimenomaan vaadin, että yhdessä komissioneuvosto ja parlamentti yhdessä on nyt ratkaisun löytämisen edessä. Tasapainoiseen ratkaisuun, käytännönläheisin ratkaisuun ja varsinkin tehokkaan ratkaisuun. Toistan sen vielä kertaalleen. Meillä on tässä aikataulu aika tiukka, totta kai, koska vaalitkin ovat tulossa mutta meidän on päästävä kuitenkin tämän vuoden loppuun mennessä ratkaisuun. Ja uskon, että jos me kaikki tässä nyt käärimme hihat ja ryhdymme työhön, tähän työhön, joka ei siis missään tapauksessa vastusta ulkomaisia sijoituksia, vaan sellaisia, jotka voivat olla hämäräperäisiä. Ja me tarvitsemme tällaisen käytännönläheisen toimen niitä vastaan. Ja no, uskon, että tämän vuoden loppuun mennessä yhdessä löydämme ratkaisun, jolla voimme vastata jäsenvaltioiden toiveisiin, mutta myös yritystemme odotuksiin, koska tämän tyyppisen seurantamenettelyn kautta kyse on suoranaisista kokonaisista toimialoista, ja se tarkoittaa, jotka voidaan menettää, ja se tietenkin tarkoittaa, tarkoittaa aikopäätä myös työllisyyttä, ja sehän on meidän kaikkien prioriteettikysymyksemme. Kiitokset. Thanks a lot, Mr. We have Paljon kiitoksia. Edustaja Prust, meillä on 15 minuuttia aikaa jäljellä. Meillä on varjoesittelijät, komissio, ja esittelijän täytyy vielä saada loppupuheenvuoro puolitoista minuuttia maksimissaan Ima sosiaalidemokraattien puolesta. Kiitokset niin onnittelut esittelijälle suorastaan loistokasta työtä. Tämä esityskin oli myös aivan erinomainen. Toivon tämän auttaneen tosiaan kaikkia edustajia. Haluaisin esittää seuraavat kysymykset. Eli tuo lopullinen sijoittaja miten saadaan tietää, kuka kaikkien sijoitusten takana on oikeastaan käytännössä. Ja sitten toiseksi kun ei ole olemassa tällaista asetusta, niin miten me olemme tässä sitten selvinneet? Eli meidän täytyy saada selvät sävelet siitä, mistä syystä tällainen asetus nyt on ehdotteilla. Ja uskon, että minä pidän tätä komission esitystä hyvänä. Me voisimme kuitenkin edetä vähän askelin eteenpäin vieläkin tehokkaammin. Ja uskoisin, että jotkut jäsenvaltiot vastustavat tätä kovastikin ja siksi me tarvitsisimme vaikutusten arvioinnin tähän se voisi olla peräisin myös tästä parlamentista, koska uskon, että me päädymme tästä pitkään, pitkään keskusteluun. Ja sitten vielä, niin kyllä minä päätän puheenvuoroni, olkaa huoletta, niin sitten nämä sijoitussopimukset kolmansien valtioiden kanssa, voidaanko niiden, millä tavalla niiden kanssa voidaan tehdä kompromisseja tässä asiassa? Strabati. Edustaja Strabati. Ja, ich danke auch dem Berichterstatter für. Kiitokset esittelijälle tästä alustuksesta. Ja olisi hienoa, jos voisimme saada tämän mustaa valkoisella käyttöömme. Tämä oli hyvin tyhjentävä. Ihan lyhyesti vain. Eroavaisuudet johtuvat jäsenvaltioiden eroavaisuuksista. Jotkut eivät tee yhtään mitään, jotkut taannettavasti hitaasti, no senhän me tiedämme, mutta tehän varmistitte, että toissijaisuusperiaatetta on vaalittava, sillä jokainen jäsenvaltio tietää parhaiten, mikä toimii kansallisella tasolla parhaiten. Vaikutusten arviointi olisi paikallaan ulkomaiset investoinnit ovat aina hyväksi, mikäli ne ovat standardien mukaisia, niin kuin sanoitte, koska näin kansainvälinen työnjako toteutuu. Täytyy noudattaa VTO-säännöksiä. Epämääräisyyksiä ei voida suvaita, mutta valtiot itse päättävät siitä, mitä kansantaloudellisia toimia toteutetaan, mitä pidetään oikeana, mitä ei. Sitten tähän politisointiin. Sellainen vaara on aina olemassa. Investointi ohjausta tai valvontaa pitää välttää, sillä kyllä kysehän on kansainvälistä työnjaosta ja sitähän EU pitäisi peräänkuuluttaa. Vielä yksi kysymys, niin kuin aikaisemminkin sanoin, vastavuoroisuuteen vedoten. Mehän tiedämme, että on olemassa jäsenvaltioita tai maita, jotka käyttävät tätä järjestelmää hävyttömästi hyväksi. Ja voitaisiin ajatella, että miksi te ette toimi samalla tavalla kuin mekin. Ehkäpä tämä vastavuoroisuus voisi tulla enemmänkin korostetuksi. Sanottiin, että tämä ei olisi VTO-säännösten mukaista, mutta Mitkä pykälät ovat sellaisia, joissa sanotaan, ettei tällainen vastavuoroisuus kävisikään? Kiitoksia seuraavaksi edustaja Sarnasova. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta. Minulla on muutamia kommentteja. Otan viisi asiaa lyhyesti esille. EUn täytyy pysyä niin avoimena ulkomaiselle investoinnille kuin nyt. Tämä on yksi EUn kasvun ja työpaikkojen luonnin avaintekijöistä. Toinen asia, meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun määrittelemme tätä lainsäädäntöä, täytyy ottaa huomioon myöskin sen oikeusperusta. Tämä sääntelykehys pohjautuu äh, julkiselle turvallisuudelle, enkä se tulisi olla väline siten, että me suljemme markkinoita, me äh, näistä, näistä vastavuoroisuus eduista. No, tämä ei tarkoita ainoastaan lisää hallinnollista taakkaa jäsenvaltiolle, vaan jäsenvaltiot voisivat näin vaikuttaa toistensa päätöksentekoprosessiin. Jäsenvaltion pitäisi valvoa oman harkintavaltansa mukaisesti ja tilanteensa mukaisesti näitä. Samanaikaisesti meidän pitäisi antaa lisää velvoitteita Euroopan komissiolle niiden lisäksi, jotka ovat jo alkuperäisessä esityksessä mukana. Neljäs kohta on se, mitä pidän hyvänä ja on tärkeää, että me ryhdymme vaihtamaan tietoja, koordinoimaan jäsenvaltioita ja perustamaan koordinointiryhmiä. Tämä mietinnön pitäisi mielestäni mennä enemmän tähän suuntaan. Tässä kyllä koordinointia tarvitaan, mutta samanaikaisesti päätöksentekovallan täytyy pysyä jäsenvaltioiden viranomaisten käsissään. Ja sitten viimeinen asia liittyen näihin eri aloihin. Esittelijä melko tavallaan on laajentanut näiden sektorien luetteloa. En ole varma siitä, että tällaista tarvitaan, monia aloja tarvitsee merkitä, mutta haluan tässä kuitenkin mainita media-alan. Viimeisimmät kehityskulut ovat osoittaneet, että niiden rooli on keskeinen yhteiskunnan demokraattisten prosenttien osalla tästä syystä. Ne pitäisi olla mukana tässä. Kiitos sitten Tiziana Begin. Presidente, kollegi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitokset esittelijälle tästä mainiosta työstä. Kansainvälisiä ulkomaisia sijoituksia tietysti tarvitaan Euroopassa kipeästi, mutta meidän täytyy saada tietää, mitä nämä ulkomaiset toimijat ja konsernit ovat, jotka tänne sijoittavat kun ajatellaan vaikkapa tuota yleisen edun mukaisia aloja, kuten terveyspalveluita vaikkapa ja puolustusasioita tietenkin, tällainen seuranta kansallisella tasolla on totta kai hyvä ja nyt tällaiset yhteiset säännöt Euroopan tasolle ovat tarpeen. Kaikki valtiot, jotka eivät vielä ole tällaista kansallista sijoitusten seurantaa ulkomaisten sijoitusten osalta noudattaneet, kyllä nyt täytyy saada tähän mukaan vastavuoroisen järjestelmän kautta erityisesti. Ja unionin toimia voitaisiin sitten vaatia ja tutkia näitä taloudellisia vaikutteita, onko kyse jostain oikeasta yrityksestä vai onko kyse kenties jostain poliittisista vaikutuksista ja suorastaan hallituksista, jotka toimivat näiden yritysten takana. Myös kansalaisyhteiskunta on tällaista kovasti vaatinut. Sitä ei voi sivuuttaa. Ja olen todella valmis tekemään yhteistyötä tästä, tämän asian eteen. No- ah, Mr. Buchner, Ah, edustaja Buchner vielä. Ich bin zwar nicht äh, selber hier. En ole täällä varjoesittelijän ominaisuudessa, mutta olen mukana erään valiokunnan äh, lausunnon ja Monet tärkeimmät asiat tulivat jo mainittua, mutta saanen lisätä vielä yhden seikan, joka yritetään CDn kautta saada tähän mukaan, eli ihmisoikeuksien rooli ja avainteknologioiden asema. Varsinkin viimeksi mainittu, niin Augsburgissa kiinalainen yritys osti augsburilaisen yrityksen, joka on teknologia-alan edelläkävijä. Ja nyt tulee käymään varmaankin niin, että nämä tiedot viedään Kiinaan, Augsburgin firma jää ikään kuin taka-alalle ja avainteknologiaa tuodaan sitten taas Kiinasta Eurooppaan pakon sanenevana. Ja tällaisia kuvioita pitäisi välttää. Yhtä lailla tärkeänä pidän sitä, että tiedon vaihto tavalla tai toisella jäsenvaltioiden välillä tehostuisi. Sitähän kaivataan, sillä on olemassa yrityksiä, jotka ovat vain osittain emoyhtiön omistuksessa. Ja tieto siirto unionin rajan ulkopuolella voi näin tapahtua ja sitähän me emme halua. Kiitoksia. Pedro lyhyt, lyhyt kommentti. Tämä on hyvin arka asia, hyvin monimutkainen sellainen. Meidän pitäisi olla hyvin varovaisia. Kiitän esittelijää hänen esityksestään. Haluaisimme analysoida sitä. Tämä, onko tämä tarkistusten jättämisen määrä aika järkevä, tämä mikä meillä nyt tässä on edessämme? Kysyn vain, Onko tämän oltava näin tiukka tämän aikataulun, kun ajatellaan, että tämä on niin hyvin monimutkainen asia? Okay, so... Selvä. Komissio. Maksimissaan viisi minuuttia. Tämä on todellakin täysi maksimi. Kiitos puheenjohtaja. Minä sain enemmän aikaa kuin oletin. Yritän olla vielä nopeampi. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin tarkasta ja kattavasta työstä, jonka hän on esittänyt tänään valiokunnalle. Ja kiitokset myöskin siitä ammattimaisuudesta, miten tämä analyysi on tehty. Ei ole varmaan uutinen teille, jos totean, että tämä on prioriteetti komissiolle tämä asia. Se on asia, joka mielestämme on tärkeä parlamentille ja neuvostolle on tärkeää, että saadaan sopimus aikaiseksi ennen tämän vaalikauden loppua. Samanaikaisesti meillä on hankala tehtävä edessämme ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä rakentavasti ja nopeasti. neuvostossa ja eri jäsenvaltioissa on eri näke- näkemyksiä. Mutta mikä nyt on tärkeää sekä neuvostossa että parlamentissa on se, että me emme nyt menetä tuota lopullista päämäärää mielestämme. Me haluamme ja meidän täytyy saada sellaisia välineitä käyttömme, joiden avulla voimme tehdä sen, mitä me emme tällä hetkellä kykene tekemään. Täytyy identifioida transaktiot, joita markkinoilla tapahtuu, eri sijoitustrendejä, jotka saattavat olla riski Euroopan turvallisuudelle. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä unionin tasolla, sillä se on se ainoa tapa, miten me voimme suojata emme ainoastaan jäsenvaltioiden, vaan unionin turvallisuus. Tämä on ja minä kyllä tämän tekijän tunnustan. Tämä on uusi poliittinen lähestymistapa EUlle. Ja on myöskin tärkeää pitää mielessä, että keskustelut käyvät hyvin nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tämä on uusi ja merkittävä saavutus, jos me voimme varmistaa, että jäsenvaltiot sitoutuvat ne vetää ainoastaan tietojen vaihtoon, vaan siihen, että tekevät yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Ja komissio IRF-tutkinnassa etenee ja nopeasti muuttuva ympäristö täytyy myöskin muistaa. On sellaisia maita, jotka pohtivat, että onko tarvetta päivittää näitä valvontamekanismeja ja mikä tärkeämpää, pohtivat, että myöskin ryhtyisivät kansainväliseen yhteistyöhön samalla tavalla kuin me nyt olemme ymmärtäneet, että meidän täytyy saada yhteistyötä jäsenvaltion välilleen, on myöskin tuttu tietoisiksi siitä, että täytyy olla yhteistyötä myöskin muiden lainkäyttöalueiden kanssa maailmassa. Euroopan täytyy osallistua tähän ja jotta tämä onnistuu, meillä täytyy olla lainsäädäntöä. Monet asiat on täällä otettu jo esille. Minun ei nyt tarvitse enää toistaa niitä, mutta haluaisin kuitenkin kaksi perustavaa laatusta, mutta hyvin tärkeää periaatetta ottaa esille, jotka liittyvät tähän ehdotukseen. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa, että valvontamekanismi, jota olemme ehdottaneet, että siitä ei tehdä protektionismin työkalua. Ei pyritä sulkemaan ovia ulkomaisilta investoinnilta Euroopassa, vaan ja avata ovia muualla. Meidän täytyy, täytyy pitää mielessämme, miten nämä vaikuttavat työpaikkoihin, innovaatioon ja talouteen. Tämä on myöskin se lähestymistapa, joka liittyy jo olemassa oleviin valvontamekanismiin, joita jäsenvaltiossa on. Ne toimivat näiden asioiden pohjalta, eivät vastavuoroisuuden pohjalta. Ja totta kai investointien täytyy pysyä jäsenvaltioissamme. Tämä on se asia, joka meidän täytyy muistaa. Meillä on eri huolenaiheet ja erilaiset tilanteet eri jäsenvaltioissa. Minä päätän tähän. Kiitokset erinomaista työstä esittelijälle ja teille siitä, että sain tässä viisi minuuttia aikaa puhua. Hienoa, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, että piditte aikarajasta kiinni, koska kello on kohta puoli. No niin, esittelijä täällä. Haluttiin hiukan lisää aikaa tarkistusnitittämiselle ja olisi mahdollista siirtää se huhtikuun neljänteen, mutta sitten meillä ei ole mitään takeita sille, että kaikki tarkistukset käännettäisiin kaikille kielille. Tärkeimmät kielet, totta kai niille käännetään seuraavaa kokosta varten ja äänestys olisi sitten 17. toukokuuta. Joten tämä voisi olla ikään kuin lahja kollegoille, että olisi hiukan enemmän aikaa. Mikä teidän näkemyksenne on? Oui, merci, monsieur le président. Kiitokset. Tosiaankin ei tässä nyt sen kummempaa epäonnea ole näitä aikatauluja voidaan tosiaan vähän joustavoittaa, mutta tässähän on tulossa nyt vapaapäiviä. Eli jos me haluamme pitää tuosta äänestyspäivästä kiinni, niin kyllä meidän täytyy sitten katsoa, miten voimme vastata oikeasti tähän aikataulukysymykseen Tämä on monimutkainen asia. Joka tapauksessa tähän vaaditaan miettimistä, joten paras löytää nyt jonkunlainen kompromissi, jotta on riittävästi aikaa todellakin ottaen huomioon myös nämä tulevat pääsiäisajan vapaapäivät ja näin sitten voisimme riittävästi saada tähän aikaa. Kiitokset komissiolle. Me olemme tehneet työtä yhdessä jo tietyn aikaa. Kiitos siitä, että olette osoittanut tahtoa vuoropuheluun ja ratkaisua olette olleet meidän kanssamme löytämässä, koska on totta, että kun meitä kuunnellaan, kollega tästä jo lähtikin, mutta tässä nimenomaan on tarkoitus luoda vastavuoroisuutta ja näin tämä teksti täytyy linkittää muihin vastaaviin ja terminologiaa käsitteistöä täytyy selventää tietenkin myös ne, jotka muistavat vielä tuon Italian kanssa järjestetyn teknisen kuulemisen, niin siinä puhuttiin vastavuoroisuudesta siinä Italian omassa seurantajärjestelmässä. Minä kuitenkin olen sitä mieltä, että kun jälleen kerran tämä teksti pohjautuu nimenomaan vuoropuheluun ja tiedonvälitykseen, ja viestintään, niin ei mikään estä jäsenvaltiota tai komissiota sitten käyttämästä tätä avoimuutta ja vuoropuhelua hyväkseen ja kertoa näistä erilaisista vaikeuksista. Eli näin siis on kyse nimenomaan siitä, että autetaan jäsenvaltiota tekemään päätöksiä. Eli emme me voi ryhtyä tässä pakottamaan mihinkään. Eli tätä ei voi esittää sellaisenaan kriteerinä, koska se ei sitten sääntöjä vastaisi. Ja sitten tästä Espanjan su- kollegan suuntaan vaikutusten arviointiin kysymys on tietysti esitetty. Niin vastaanko siis näihin kysymyksiin myöhemmin? No selvä, hyvä, en sitten jatka. Mutta kiitos joka tapauksessa näistä vastauksista ja kysymyksistä ja kommenteista. Jatkamme yhdessä työtä. Oikein paljon kiitoksia edustaja Prust. No niin, tarkistusten jättämisen määräaika on 4. huhtikuuta kello 18. Tästä tarkistuksesta käsi, keskustellaan seuraavassa kokouksessa 23.24. huhtikuuta ja äänestys toimitetaan 17. toukokuuta. Kohta 22, ei mitään. Muissa asioissa 23, seuraava kokous on 23. ja 24. huhtikuuta Oikein mukavaa pääsiäistä!